äänestyslistaa ja esittelijäkin osallistui tähän päätökseen. Herra ei tästä kohdasta ilmeisesti ollut mitään lisättävää. Ehkä seuraavassa kokouksessa olisi mahdollisuus esittää tämä uutena mietintönä, eh, jotta saamme loppu eh, katsauksen siitä vielä. Ja esityslista kohta on siis poistettu ja voimme mennä suoraan esityslistan kohtaan yhdeksän. Vastuuvapaus 2008 EUn yleisarvio, Euroopan parlamentti. Ja tästä annamme saman tien puheenvuoron varapuheenjohtaja Stasille. Kiitos äh, puheenjohtaja, kollegat. Olen äh, tällä mietintöluonnoksellani tehnyt hyvin laajan ö, äh, harjoituksen. Voisi oikeastaan sanoa, että tässä on ollut kysymys myös itsekritiikin äh, tekemisestä. Eilen keskustelimme hyvin laajasti ja perusteellisesti kolmen komission jäsenen kanssa Euroopan komission vastuuvapaudesta. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että vastuuvapaus ja keskustelu on tärkeää. Meidän täytyy olla ankaria, mutta oikeudenmukaisia. Ja se on ollut se lähtökohta, joka minulla on ollut myös tässä mietinnössä kun on kysymys meidän oman parlamenttimme vastuuvapaudesta. Tämä on kuitenkin aika omituista myös siksi, että meidän täytyy antaa meidän omalle parlamentillemme vastuuvapaus. Jos me aloitamme hyvistä uutisista, niin ehdotan, että parlamentille myönnetään vastuuvapaus. Mutta samanaikaisesti 30, 31, 32 sivua olen siinä yrittänyt tehdä äh, kohtuullisen kriittisen analyysin siitä, mitä tässä parlamentissa tapahtuu. En tee tätä nyt ihan äh, noin vain hihasta vetäen, vaan olen perustanut tämän kritiikin asiakirjoille, asiakirjoille, jotka löytyvät meidän äh, nettisivustoltamme, nimenomaan meidän valiokuntamme sivustolta. Tämä on nyt kolmas kerta, kun minä olen parlamentin vastuuvapausesittelijä. Ja tällä kertaa olen ottanut hieman erilaisen lähtökohdan sillä tavalla, että kun käynnistin tämän työn, niin tämähän ajattelin, että koska tämä on ensimmäinen meidän vaalikaudellamme, niin ehkäpä on parempi tavallaan lähteä puhtaalta pöydältä. Joten te tulette näkymään, että tässä vastuuvapausmietinnössä on tiettyjä eh, epäröintejä, epäilyjä, mitä olen esittänyt. Ja niiden tarkoituksena ja tavoitteena on se, että meidän täytyy huolehtia siitä, että neljän vuoden kuluttua kuluttua, kun lähdemme uudelleen vaalikampanjaan ja toivomme, että meidät kaikki uudelleen valitaan tietenkin, että me silloin ainakin mitä tulee omaan parlamenttiimme, että emme törmää mihinkään epämiellyttävyyksiin ja että meitä ei konfrontoida äh, vaalitaistossa tai ennen tätä vaalitaistoa sillä, äh, että meidän kasvoillemme heitetään ikäviä asioita, joita vastaan emme voi puolustautua meidän äänestäjiemme suuntaan, koska kysymys on kuitenkin heidän veronmaksajiensa rahoista, joilla tätä parlamenttia pyöritetään. Tässä on kysymys suurista rahasummista. Euroopan parlamentti, meidän budjettimme on 1,4 miljardia euroa. En minä tiedä, mahtuisiko tämä 1,4 miljardia 50 eh, euron setelipunttina edes tähän huoneeseen. Tiedän, että se on todella paljon rahaa. Tässä mietinnössäni olen yrittänyt eh, eh, järjestää tämän työni tiettyihin pääkappaleisiin. Ensimmäistä kahdeksan kohtaa, niissä on ennen kaikkea kysymys parlamentin omistajaohjauksesta. Ja yritän tässä tehdä tiettyjä ehdotuksia siitä ähm, tavasta, millä tavalla äh, tämän parlamentin johtoelimet, äh, nimenomaan puheenjohtajisto, puhemies, pääsihteeri äh, ja muut, millä tavalla he toimivat ja minkä tulisi olla lähtökohtana, jotta tätä parlamenttia voitaisiin hyvällä tavalla ohjata ja hallinnoida. Sen vuoksi haluaisin hyvän omistajaohjauksen, corporate governance englanniksi. Yritän tässä nyt ehdottaa, millä tavalla tätä toimeenpantaisiin ja suosittelen muun muassa sitä, että meillä olisi minimisisäiset valvontastandardit ja että niitä tarkistettaisiin ja ennen kaikkea vahvistettaisiin. Olemassa olevat säännöt ovat vuodelta 2002 ja mielestäni nyt olisi aika niitä ajantasaistaa. Ja sitä minä nyt oikeastaan odotankin pääsihteeriltä. Sitten täällä on 11-12 kohtaa, jotka koskevat itse vastuuvapausmenettelyä. Tämä on tällainen hieman kriittinen eh, itse tutkailu. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me hyvin kriittisellä tavalla tarkastelemme omaa taloudellista hallintaamme. Koska tähän liittyy myös eh, vastuu. Meidän täytyy olla vastuullisia parlamenttina, vastuullisia meidän äänestäjiemme ja veronmaksajiemme suuntaan. Sitten 21-24 on tämä perinteinen Euroopan parlamentin tilinpäätös. Tämä on tehtävä näin. Tämä on tehtävä tällä tavalla myös vastuuvapaussääntöjen mukaan. 1,4 miljardin budjetti, joka on noin yksi prosentti Euroopan unionin kokonaisbudjetista ja me olemme juuri alle 20 prosenttia näistä hallinnollisista kuluista. Sitten olen hyvin kriittinen julkisten hankintojen osalta. Ja olenkin pyytänyt varjoesittelijöitä lukemaan nämä asiat ja tekemään minulle siitä sitten ajatuksia tuomaan esille. Ja esimerkiksi herra Kalvin on niitä esittänytkin ja pyrin niitä huomioimaan. Te näette, että tässä on aihe, josta meidän täytyy kantaa huolta. Ensinnäkin sen vuoksi, että julkiset hankinnat ovat aina hieman herkkiä, koska ne ovat tavallaan tämä linkki julkisten ja yksittäisten etujen kesken. Kysymys on suurista rahasummista ja jos tätä ei hoideta kunnolla, niin silloin on vaarana, että hyvin nopeasti tapahtuu asioita, jotka eivät sitten aina ole täysin oikein. Teen tässä ihan konkreettisia ehdotuksia pääsihteerille ja toivon, että pääsihteeri vahvistaa tätä, koska nämä huoma- huomiot eivät ole ketään vastaan. Yksikään huomio tässä mietinnössä ei ole ketään henkilökohtaisesti ketään vastaan – vaan ne on tehty tämän parlamentin johtajien tueksi. Ja toivomme, että hyvällä tavalla ja, ja, ja vastuullisesti olisi mahdollista tehdä töitä. Ja nämä suositukset, toivon, että asiantuntijatkin ottavat ne omakseen nimenomaan julkisten hankintojen alalla. Ja minusta oli tärkeää hyvin laajasti tätä asiaa käsitellä. Julkisten hankintojen ongelma on tämä epätasapaino normaalien toimien ja toisaalta näiden epätavallisten neuvottelutilanteiden kesken. Meillä on ollut huomiota tästä jo aikaisemmissakin vastuuvapausraporteissa ja me teimme tällaisen toimintasuunnitelman silloin ja nyt mielestäni sitä pitäisi vielä vahvistaa. Sitten kohtaan 55 asti on kysymys parlamentin äh, johdon lausumista. Ja äh, muutama viikko sitten minä nimenomaan puhuin, äh, minkälaisia velvoitteita varanhoitoasetus asettaa ja että kaikki asioita ei aina ole hyvällä tavalla hoidettu tässä parlamentissa sen vuoksi, että liian paljon tapahtuu ihan vain luottamuspohjalta. Ja pää, johtajan pääjohtajien selonteot, tai siis minä haluaisin mieluummin, että pääjohtajat tekevät tällaisia vuosittaisia selontekoja ja sanoisivat, että no minun osastoni ei ehkäpä siinä ja tässä asiassa toiminut sataprosenttisesti, mutta että muuten asiat ovat kunnossa. Minusta se, että pääjohtajat olisivat myös kriittisiä itse, niin silloin he tavallaan tekivät palveluksen koko parlamentille ja meidän pääsihteerillemme. Eli otetaan esiin nämä kipukohdat ja sitten hoidetaan homma kuntoon. Sitten 56-63 äh, riskinhallinta, jossa puhun nimenomaan siis tästä riskinhallinnasta, risk management. Ja siitä että meillä täytyy olla se, joka hoitaa tätä riskinhallintaa. Eli meillä on tämä ohjelma, joka oli vuodelle 2009-2011. Tämä on hyvä. Olen kohtuullisen tyytyväinen myös siitä, että tämä riskinhallintajohtaja äh, virka on äh, liitetty äh, myös pääsihteerin osastoon. Sitten seuraava kohta 64 eteenpäin, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoito vuodelta 2008, jossa tilintarkastustuomioistuin tavallaan luettelee, mikä tila asia on. Ja tässä minä olen oikeastaan nyt sitten eh, ottanut huomioon tilintarkastustuomioistuimen vetoomuksen ja pyynnön siitä, että meidän täytyy miettiä, mitä eh, käytännön merkitys on sillä, että kannetaan poliittista vastuuta asioista, joilla on tärkeitä eh, taloudellisia vaikutuksia. Sitten 89 ja eteenpäin on parlamentin sisäisen tarkastajan vuosikertomus. Ja haluaisinkin kiittää sisäistä tarkastajaa siitä, mitä hän on tehnyt. Ja sen vuoksi muutamissa kohdissa ihan kirjaimellisesti olen ottanut hänen suosituksensa tähän minun mietintööni. 98 eteenpäin on lisämäärä rahat ja se on ehkäpä se kohta, joka tulee herättämään kriittistä lehdistöhuomiota eniten. Tässä on kysymys ryhmien äh, rahoista, äh, kysymys on eurooppalaisten puolueiden tilinpäätöksistä, rahastoista. Tässä on kysymys hyvin monista erilaisista asioista, kuten muun muassa vapaaehtoinen eläkerahasto. Sehän on asia, jonka kanssa meillä on ollut aikamoisia ongelmia vastuuvapauden suhteen juuri ennen vaaleja muun muassahan. Äh, siinä tuli esiin kaiken näköisiä asioita. Mutta kaiken kaikkiaan tämä vapaaehtoinen eläkerahasto on 121 miljoonaa euroa se vaje. En tiedä, onko tämä todellinen vaje, mutta kuitenkin tämä osoittaa, että jossain vaiheessa voimme joutua vakaviin ongelmiin. Muistan, kun tein ensimmäisen vastuuvapaus mietintöni, niin silloin tämä vaje oli 28 miljoonaa euroa. Ja silloin tätä rahastoa hallinnoi pörssin liikkeet. Ja me tiedämme kaikki, että viime aikoina pörsseillä ei mene kauhean hyvin. Ja tämä on johtanut aikamoisiin riskeihin. Budjettivalvontavaliokunta ja täysistunto on useita kertoja sanonut, että mikäli on ongelmia tämän vapaaehtoisen eläkerahaston kanssa, silloin täytyy huomioida, että se on myös sen hallinnoijien vastuu ja niiden, jotka osallistuvat tähän vapaaehtoisen eläkerahastoon. Eikä voi olla niin, että veronmaksajat joutuvat tämän kantamaan. Ja haluaisin vielä toistaa tämän hyvin selkeästi tässä mietinnössäni, että, että olen pahoillani enkä pidä sitä lainkaan hyväksyttävänä, että puhemiehistö teki päätöksen ja ohitti täysistunnon päätöksen eikä huomioi sitä ollenkaan. Sitten nämä, näissä viimeisissä kohdissa otan esiin myös tiettyjä positiivisiakin asioita. Edellisessä vastuuvapausmietinnössä kolme vuotta sitten vaadin, että parlamenttia olisi ohjattava ympäristöasioissa oikeaan suuntaan. Ja silloin kirjasinkin mietintööni, että me vaadimme teollisuudelta, maanviljelijöiltä, kaikilta aikamoisia äh, panostuksia päästöjen vähentämiseksi. Ja sen vuoksi meillä pitäisi olla jonkinnäköinen suunnitelma, joka huolehtisi siitä, että parlamentti olisi äh, esimerkkinä ja että me vuoteen 2020 pystyisimme vähentämään omia päästöjämme myös 30 prosentilla. Ja minä olen palannut tähän asiaan nyt. Olen nähnyt, että tiettyjä positiivisiakin kehityskulkuja on nähty. Esimerkiksi sähkön käyttö parlamentissa on kolmen vuoden aikana laskenut 25 prosentilla. Minusta se on hieno lopputulos jo. Ja esimerkiksi jätteitä kierrätetään ja todellisten jätteiden määrä on laskenut puolella ja se sähkö, jota me täällä Brysselissä käytämme, Strasbourgissa ja Luxemburgissa on kaikki vihreää sähköä. Joten nämä ovat minusta kaikki tällaisia positiivisia elementtejä, jotka ovat asioita, joita, jotka me voimme myös kertoa eteenpäin meidän valitsijoillemme ja veronmaksajille, että parlamentti todellakin pyrkii osoittamaan esimerkkiä. Toki on myös se tiettyjä miinusasioita, en, nimenomaan se, että parlamentti käyttää liian vähän hybridiautoja. Minusta, no ehkäpä tästä, tulee, tästä tullaan vielä keskustelemaan, mutta minun mielestäni täällä käytetään aivan liian paljon tällaista yksittäistä kuljetusta, yksittäisten jäsen, jäsenten autolla kuljettamista, mutta no, sen näin. Sitten avustajien asiat ovat olleet myös erittäin tärkeitä ja avustajien ohjesääntö on uudistettu. Tämä sisäisen tarkastajan ehdotusten perusteella kaksi vuotta sitten, hänen tekemien ehdotusten perusteella, hän teki tästä myös tällaisen erityiskertomuksen ja tämä järjestelmä on otettu käyttöön ja nyt meidän täytyy sitten katsoa, miten tämä järjestelmä toimii, toimiiko se hyvin, olemmeko saavuttaneet ne tulokset, joita me halusimme ja voimmeko viedä tätä eteenpäin, voidaanko tätä vielä parantaa ja niin edelleen. En nyt tässä lähde kaikkia yksityiskohtia käsittelemään. Tämä on liian laaja asiakirja siihen, eikä aikaakaan ole kuin rajallisesti. Mutta uskon, että olen työskennellyt mahdollisimman avoimesti yhteistyössä hallinnon kanssa ja ennen kuin lähetin tämän mietintöluonnoksen käännettäväksi, pyysin kommentteja muutamilta tämän parlamentin korkeilta virkamiehiltä, kun oli kysymys ihan faktoista, niin että ovatko ne oikein vai ei. Ja välillä sitten taas virkamiehet tekivät huomautuksia myös tulkinnoista, joita en välttämättä ottanut mukaan. Mutta olen kuitenkin pyrkinyt tekemään yhteistyötä tämän parlamentin hallinnon kanssa täysissä avoimuudessa. Strasbourgissa kaksi viikkoa sitten minulla oli ensimmäinen tapaaminen myös varjoesittelijöiden kanssa, jolla kaikilla oli tiettyjä huomioita myös esimerkiksi edustaja Brandin huomautukset. Hän sanoi, että ehkäpä sävyä voitaisiin hieman muuttaa paikoitellen ja joitain kohtia voitaisiin hieman tiukentaakin ja olen valmis käymään vuoropuhelua, yleisiä keskusteluita ja minä olen itsekin jo miettinyt muutamia tarkistuksia. Joten odotan nyt suurella mielenkiinnolla keskustelua ja ennen kaikkea niitä tarkistuksia, jotka sitten on, joiden määräaika on toinen maaliskuuta. Kiitos. Apriamo il dibattito, onorevole Gerbrandi. <clears throat> Kiitoksia ja nyt voimme aloittaa keskustelun tästä aiheesta. Olkaapa hyvä, herra Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Stasia hänen mietintöluonnoksestaan, samoin kuin niitä ihmisiä, jotka ovat hänen kanssaan tehneet yhteistyötä. Kiittää heitä heidän rohkeudestaan kirjoittaa paperille asioita, joita kaikki eivät mielellään haluaisi kuulla ehkäpä. Minä, minusta tämä parlamentti on kamppailut eh, kahden suuren ongelman kanssa. Ensinnäkin toimivaltuuksien kanssa. No, viime vuosien aikana ja erityisesti Lissabonin sopimuksen myötä eh, tähän asiaan on puututtu ja tällä parlamentilla on nyt eh, laajat hyvät toimivaltuudet. Mutta toinen tällainen historiallinen ongelma ovat nämä rahoitus, taloudelliset skandaalit. Hyvin paljon asioita on parantunut kuluneina vuosina. Ryhmien taloudellinen vastuu on parantunut huomattavasti, kuten taas myös mietinnössään kirjoittaa. Ja parlamentin äh, sisäinen taloudellinen äh, valvonta on parantunut. Hyvin paljon on parantunut ja esimerkiksi korvaukset perustuvat todellisiin kuluihin enemminkin kuin könttäsummiin. Joten paljon asioita on parantunut, mutta silti yhä vielä on asioita, joita pitäisi parantaa. Ja kuten jo kaksi viikkoa sitten sanoin, kun meillä oli tämä tapaaminen varjoesittelijöiden kesken, sanoin, että Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen kunniaksi me voisimme tavallaan myös pyrkiä putsaamaan oman talomme ja käydä lävitse kaikki asiat, mitä voitaisiin parantaa. Olen hyvin paljon sitä samaa mieltä herra Staasin kanssa esimerkiksi hallintorakenteesta tässä parlamentissa. Siinä voidaan tehdä paljon parannuksia. Ja toinen asia, jota haluaisin tuoda esiin, on avoimuus ja seurattavuus. Haluammeko me, että ihmiset hyväksyvät Euroopan parlamentin paremmin, silloin meidän täytyisi parlamenttina toimia paljon avoimemmin. Joten sadan prosentin avoimuus myös taloudellisissa asioissa. Sitten vielä lopuksi, herra puheenjohtaja, Stas otti tämän myös esiin. Minusta sävy, tämän, tämän mietinnön sävy on tärkeä. Meidän ei tule budjetinvalvontavaliokuntana herättää sellaista kuvaa, että kaikki on huonosti tässä parlamentissa ja että me yhä vielä aivan väärällä tavalla käytämme rahaa ja käsittelemme rahaa, vaan että meidän täytyy tuoda esiin, että viime vuosina on tapahtunut todella paljon parannuksia, mutta että vielä täytyy tehdä muutamia askelia eteenpäin, että asioita edelleen parannettaisiin. Mielestäni tämä olisi hyvin tärkeää. Ja sitten vielä lopuksi ihan viimeinen asia. Täällä on kohta autoista ja äh, Stas ehdottaa, että siirryttäisiin käyttämään hybridiautoja. Äh, minä kannatan tätä todellakin ja Alankomaiden edustajana minä äh, kannattaisin sitä, että parlamentti antaisi pyörät kaikkien parlamentin jäsenten käyttöön. Minä mielelläni paljon mieluummin käyttäisin pyörää Strasbourgissa ja Brysselissä kuin autoa, mutta sitä mahdollisuutta minulla ei nyt ole, joten tällaisen tarkistuksen tulen tekemään. Kiitos. Herra Itala. Kiitos puheenjohtaja. Eh, haluaisin kiittää raportoijaa. Hän, hän on tehnyt hyvää työtä ja eh, yhteistyötä todella hyvin ja avoimesti. Ja tämä lähestymistapa, niin eh, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Hänen niin kuin lähtökohtansa on kuitenkin se, että meidän pitää miettiä veronmaksajien näkökulmasta tätä asiaa ja näinhän tämä on. Nämä rahat, joista me puhumme, on veronmaksajien rahoja, ei meidän rahoja ja se helposti tässä keskustelussa unohtuu. Itsekin haluaisin lisätä avoimuutta vielä merkittävästi. Siinä on paljon tehtävää ja kun mietitään tätä päätöksentekoa, niin, niin kun tein budjetin tämän 2008, niin, niin yllätyn kyllä tämän päätöksenteon monimutkaisuudesta ja vaikeudesta. on budjettivaliokunta, kun päättää jotain, mutta sitten puheenjohtajisto päättääkin jotain ihan muuta ja äh, rahoja tulee ja menee miten sattuu, että ei ihan selkeää tämä päätöksenteko täällä täällä kaikella tavoin ole. Mutta tämä varsinainen raportti, niin toivoisin ehkä vähän ytimekkäämpää ja ehkä tehdään jotakin ehdotuksia siitä, että täältä joitain kohtia poistetaan. Mutta sitten muutama yksityiskohtaa, joista esitin jo pääsihteerille kysymyksiä, jotka mielestäni vaatii tänne kuitenkin sitten mainintoja. Ensimmäinen on tämä rakennuspolitiikka, niin tämä ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Me maksamme selkeästi ylihintaa rakennuksista. Strasbourgin rakennuksissa en voi ymmärtää, että jos me on ostettu rakennus, joka ei toimi, sieltä löytyy jo asbestia, niin minkä takia veronmaksajat joutuu sen maksamaan osittain. Se kaikki olisi kuulunut Strasbourgin kaupungin maksettavaksi. Näihin asioihin ei ole oikein kunnollisia vastauksia tullut ja sitten esimerkiksi tämä vierailijakeskus, niin eh, se olisi pitänyt jo aikoja sitten valmistautua. Tiedetään, että mitä ongelmia siellä on ollut, mutta että eh, parempia vastauksia tältäkin osin, että miten nämä, voi, nämä asiat mennä näin vaikeiksi ja veronmaksajien rahoja vaan jatkuvasti kuluu ja kuluu, niin siihenkin haluaisin parempia vastauksia. Sitten mitä tulee näihin eh, parannuksiin, täällä on tosiaan tapahtunut sitä, että mennään kohti todellisia kustannuksia, mutta ei ihan kaikissa asioissa. Esimerkiksi sitten vierailijaryhmät on sellaisia, joissa ei vieläkään käytetä todellisia kustannuksia. Että siihen varmasti parannusta tarvittaisiin. Esitin kysymyksen myös tästä parlamentin omasta TVstä, niin tuleeko siinä todella vastinetta käytetylle rahalle, kun mietitään kuinka monta katsojaa sillä on ja, ja, ja kuinka valtavasti tämä helposti laajenee niin tässäkin tarvitaan selvästi muutoksia. Se, missä olen todella paljon samaa mieltä raportoijan kanssa, on tämä hänen mainitsemansa kysymys eh, maineen menetyksestä. Monta kertaa meillä on todella pieniä asioita rahallisesti, mutta parlamentin maine menee totaalisesti. Ja viimeisen näistä on tietysti ollut tämä, tämä tuota, työntekijöiden eh, hiihto hiihtoretket ja ne rahat ei ole kovin suuria ollut, mutta se maineen menetys, niin sitä ei kovin helposti sitten samanlaisella rahalla takaisin saa. Ja tämmöisiin asioihin meidän on pakko kiinnittää huomiota. Ja ne täytyy meidän itse korjata ja mahdollisimman nopeasti. Jos näitä tulee, niin, niin ei niin, että me sitten paineen alla tehdään jotain muutoksia, vaan tämmöiset eh, mätäpesäkkeet, vaikka ne olisi rahallisesti pieniä, niin, niin niihin täytyy vaan puuttua. Ja sitten lopuksi haluaisin tähän, kun tämä autokeskustelu lähti, lähti niin tuota, eteenpäin, niin todeta, että olen tässäkin samaa mieltä raportoijan kanssa. Meidän pitää näyttää esimerkkejä, jos me vaaditaan kansalaisilta eh, muutoksia, niin, niin meidän pitäisi olla esimerkkejä, ja mennä tietysti enemmän siihen hybridiautojen suuntaan, mutta se, että en mä aina haluaisi tuolla sateessa pyöräillä, mutta toivoisin, että, että tota, MEPit voisi käyttää esimerkiksi paikallisia julkisia välineitä. Meitä ei tueta siihen ollenkaan. Mä tiedän, että Suomessa esimerkiksi kansallisessa parlamentissa niin meillä annetaan mahdollisuus käyttää metrolippuja ja muita, ja silloin, silloin tämä yksity, tai yksittäisten autojen käyttö selvästi vähenee, ja toivon, että raportoija voi ottaa tämä huomioon. Kiitos. Grazie. Onorevole Gressle. Kiitoksia, Rova Gressle. Lieber Bart, du hast dir richtig viel Arbeit gemacht. Niin, hyvä Bart, olet tehnyt todella paljon työtä. Enpä muista, koska olen viimeksi näin pitkän mietinnön lukenut. Ja ehkäpä eh, en sitten kaikkia muistakaan. Ja minä tässä nyt todellakin pyrin välttämään riitoja, mutta haluaisin välttää riitoja esimerkiksi puhemiehistön kanssa ja siitä, kuka päättää ja kuka sanoo ja tekee mitä tahansa. Aikoinaanhan tässä käytiin hyvin pitkät keskustelut, eh, varsinkin budjettivaliokunnassa. Etkä sinä oikeastaan nyt ole sitä keskustelua tähän heijastellut, vaan aika omavaltaisesti eh, päätät, eh, kuka sanoo ja mitä sanoo. Ja se on mielestäni ikävää, koska tämä keskustelu oli hyvin tärkeä kuluneena vuosina. Haluaisin myös sanoa, että budjettivaliokunnan jäsenenä äh, löydän täältä vain rajallisesti niitä suuria asioita, joita meillä käsiteltiin vuosina 2007-2009. Nämä suurimmat riitakysymykset puuttuvat täältä. Tämä on kohtuullisen teoreettinen äh, mietintö. Esimerkiksi tämä urheilukeskus, äh, koska siellä me hävisimme esimerkiksi siinä kysymyksessä. Ja olisin toivonut, että se olisi näkynyt tässä ajatellen eurooppalaisia veronmaksajia. Se ei näy tässä, eikä tässä näy liioin myöskään tämä henkilöstöskriinaus, mikä tehtiin suurella rahalla ja millä tavalla sitä sitten käytetään, että se olisi käytetty hyvällä tavalla. Minä sanon tämänkin tähän heijastuvan. Ja sitten haluaisin hieman puhua tätä yleistä epäilystä vastaan tavallaan sitä, että mihinkä rahoja käytetään. Minusta ei ole reilua, että on tällainen yleinen epäilys koko ajan siitä, että miten rahoja käytetään, koska me tässä valiokunnassa olemme saaneet aikaan kuitenkin hyvää valvontaa. Emmekä me tässä nyt lähde välttämättä edes Äh, ole lähteneet äh, sitä kannattamaan, että me nostaisimme esimerkiksi tiettyjä äh, omia rahojamme, mutta esimerkiksi sihteeristökorvaus, sitä olisi minusta esimerkiksi nostettava sen vuoksi, että on niin paljon töitä ja minä ainakin olen ihan, ihan ylärajoilla siinä, että miten paljon kykenen ylipäätään enää tekemään. Joten ei kaikkea voi aina pitää turhana ja liikana. Ja sitten mitä tulee tähän vapaaehtoisen eläkerahastoon, Minusta me voimme olla ihan ylpeitä siitä, että me olemme myös julkistaneet kaikki nämä tuet, mitä maksetaan. Minä haluaisin nyt tietää, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi liittyen vaikkapa tähän sihteeristörahoihin ja, ja, ja muihin rahoihin, kun, että mitä minun pitää tavallaan julkistaa, mitä kaikkea minun pitää julkistaa Minusta tässä vaaditaan nyt hieman liikaa, jos minä lähden tässä nyt ö, julkistamaan kaikki tuet, ö, jotka liittyvät siihen sun tähän. Koska nämä ovat asioita, jotka on sitten pantava myös internettiin ja ne koskevat myös muita kuin minua. Ja minusta tämä on mietintö, jos, jonka suhteen meidän täytyisi tehdä hieman enemmän yhteistyötä. Minä haluaisin nyt oikeastaan tietää, kun puhutaan esimerkiksi näistä pienistä summista, niin toki aika usein ne ovat näitä pieniä summia, jotka meille aiheuttavat ongelmia, mutta ei kaikkea voi poistaakaan. Minusta ne klassisimmat aiheet, klassiset budjettiaiheet puuttuvat mielestäni tästä ja minä haluaisin, että ne otettaisiin tähän mukaan. Herzog. Edustaja Herzog. Hmm. Eh, thank you, Chairman. Eh, Kiitoksia puhemies Minä olen sosiaalidemokraattien varjoesittelijä ja haluan kiittää herra Stasia ja muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Näin ollaan menty siihen suuntaan, että on saatu hyvä mietintö vastuuvapaudesta. Aluksi sanoisin, että me ne sosialistit ovat tyytyväisiä Stasin aloitteeseen, että kun puhutaan vastuuvapaudesta, silloin pitäisi antaa eh, viiden, viisivuotissuunnitelma eh, siitä, mihin suuntaan parlamentti haluaa päästä viiden vuoden sisällä tämän vaalikauden aikana. Minun mielestäni tämä vastuuvapausmenettely on eh, hyvä paikka sille, että muotoillaan viiden vuoden tavoitteita. Minä olen tyytyväinen tähän ehdotukseen, erityisesti silloin kun nämä, mm, nämä ne suuntautuvat tehokkuuteen, avoimuuteen ja siihen, että yhä enemmän tässä menestytään. Me olemme tyytyväisiä mietintöön. Ja tässä on tiettyjä näkökohtia, joista keskustellaan vielä. Luonnonvarat ja henkilöstö kysymykset, niitä pitää, pitää mitata. Ja siis sisäinen ö, tarkastus, sen pitää vielä olla vahvempi, koska se on horisontaalisin väline. Siinä voidaan saada aikaan parannuksia jokaisessa osiossa ja jokaisessa pääosastossa, varsinkin kun suunnataan hiukan riskiarvioita eh, sillä tavalla, että mitkä ovat riskit ja eh, miten niihin voidaan valmistautua. Olen samaa mieltä herra Itälän kanssa ja Ron Greslen kanssa rakennuspolitiikasta. Sen pitäisi olla hiukan paremmin tehtyä niin sanotusti erityis Erityisesti eh, pitäisi keskittyä näihin kysymyksiin. Sitten eh, liikuntakeskus on sitä osa. Sitten yksi asiaryhmä mietinnössä. Se liittyy poliittisiin ryhmiin. Eh, varjoesittelijät hyväksyivät sen, että me tapaisimme poliittisten ryhmien pääsihteerit, jotta saisimme selkeän kuvan siitä, missä voidaan asioita parantaa potentiaalisestikin ja sitten voidaan paremmin muotoilla nämä kohdat, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että tämä, mm, tähän kohtaan puututaan meidän pitää olla valiokuntana riittävän vahvoja, mutta tämä valiokunta ei ole mikään Euroopan parlamentin poliisi. Ei se voi sellainen olla. Meidän täytyy saada aikaan tasapaino talousarvion valvontavaliokunnan työhön ja antaa töitä myös sisäiselle tarkastukselle. Nämä ovat siis pääkohtamme. Me voimme antaa tarkistuksillamme vielä paremman muodon tälle mietinnölle. Ja aika paljolti tässä heijastellaan keskusteluja ja meidän täytyy kaiken kaikkiaan olla myönteisiä, koska muutoksia on saatu aikaan viime vuosina esimerkiksi avustajakysymyksessä. Meidän ei pidä aliarvioida näitäkään. Ja sitten kun meillä on mahdollisuus kertoa suurelle yleisölle, että viime viime kaudella parlamentti meni hyvään suuntaan. Voimme kertoa heille myös hyviä uutisia, ei pelkästään huonoja uutisia. Kiitoksia. Tässä kaikki minun puolestani. Honorevole Matti. Edustaja Matti. Merci, monsieur le président. Eh bien, comme... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten muutkin kollegat, haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Tämä on oikein hyvä mietintö, mutta mainitsisin pari seikkaa siitä. Tämä vierailijaryhmien ongelma on kyllä lähellä sydäntäni. Meillähän on oikeus aina kahteen vierailijaryhmään per vuosi, ja tämänhetkinen järjestelmä ei oikein ole hyvä. Ongelma on se, että ihmiset, siis vierailijat, siis nämä ryhmien ikään kuin johtajat saavat käteisellä korvauksen. Tämä on kyllä aika huono asia meidän imago, imagollemme. Mehän olemme pyrkineet tekemään kovasti työttömän parlamentin imagon puolesta ja kyllä minä haluaisin sanoa, että jokaisen vierailijaryhmän, jonka otamme täällä vastaan, tulisi niin me kyllä saamme aika huonoa palautetta joka kerta siitä, että me tällä tavalla tämän rahasumman annamme käteisenä. Kyllä se pitäisi antaa, siis on hölmöä, että jotkut, joillekin se annetaan tilille ja joillekin suoraan käteen. Tämä on ihan katastrofaalista imagollemme. Ja minä asun aika lähellä Strasburgia ja siksi kutsun aina vierailijaryhmäni Strasburiin. Uskon, että muun muassa aterioita varten saadaan noin 30 euroa ja sitten minulta kysytään, että mitä loppurahalle tapahtuu jopa 800 000 euroon per vierailijaryhmä voi olla tämä rahasumma. Eli Tämä on kyllä aika kummallista. Kyllä minä ymmärrän, että jos on kyse sellaisista viljelijöistä, jotka asuvat kaukana, niin ää, äh, tämä on eri asia, mutta kyllä tämä aiheuttaa aika ää, äh, moista ää, äh, ongelmaa. Ää, ihmiset ovat tyytymättömiä tähän ää, tilanteeseen, ja ainakaan, ainakin minun mielestäni tilanne on kertakaikkiaan kielteinen. Kyllä ihmiselle pitäisi antaa korvaus laskua vastaan. Kyllä minun mielestäni meidän täytyy korvata laskuja vastaan, olipa kyse sitten bussikuljetuksista tai aterioista – Tämä tietysti teettäisi työtä niille virkamiehille, jotka ovat vastuussa vierailijoiden vastaanottamisesta. On selvää, että niiden vierailijaryhmien kustannukset ovat alhaisemmat, jotka asuvat lähellä, mutta meidän täytyy löytää ratkaisu tähän problematiikkaan. Ja minä olen jo aiheesta esittänyt muutosehdotuksia, tarkistuksia, mutta mutta kyllä tämä on ongelma. Ja ne kansalaiset, joita tämä suoraan ö, koskee, lähtevät täältä kirjekuori, käteistä sisällä, sisältävä kirjekuori kädessään, ja se ei kyllä tee hyvää meidän imagollemme. Honorable Deutsch. Edustaja Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves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 papír alapon való kinyomtatása ellen szólnak. Nagyon helyesen. És azt javaslom, hogy nézzünk körbe most a teremben. Hogy mennyi... Nyt meidän täytyy katsoa tätä paperipinoa, joka meillä pöydällämme on. Me, meidän pitäisi kehittää tätä Euroopan unionin IT-järjestelmäämme mutta jos nyt katsotaan, minkälaisia paperimääriä painetaan yhtä kokousta varten, niin nämähän ovat aivan valtavia paperimääriä. Tässä nähdään, että monet edustajat eivät päässeet paikalle, mutta heille on myös täällä paperit printattuina, joten minä olen tyytyväinen siitä, että nämä ympäristöasiat on otettu huomioon ja niitä pidetään tärkeinä, mutta kun katson tähän ympärilleni, niin näen, että meillä on valtavasti paperikiloja täällä pöydillämme. Ja toinen myönteinen seikka sitten tässä mietinnössä. Euroopan parlamentti käyttää asiantuntijoita ja se on tietenkin hyvä asia se, mutta me tarvitsisimme sellaisen äh, internet-sivun, jossa voitaisiin katsoa näitä asiantuntija-arvioita. Jos tällainen äh, internet-sivu olisi käytössä, niin äh, voisimme huomata, että päällekkäisyyksiä varmasti on paljon ja me käytämme paljon rahaa kaikenlaisiin samaa aihetta koskeviin selvityksiin. Ja sitten kolmas seikka vielä. Olen samaa mieltä Rova Greslen kanssa siitä, että pitäisi puhua eh, myös perinteisistä budjettikohdista. Minä en halua toistaa kaikkea, mitä tästä asiasta jo täällä sanottiin, mutta tästä mietinnöstä puuttuu vielä yksi asia. Ja meidän pitäisi puhua vielä tarkemmin kysymyksistä, jotka ovat aivan perustavanlaatuisia. näiden valiokuntien budjeteista ja päätöksistä, joita tehdään valiokunnissa. Täällä päätöksiä tekevät ne ihmiset, jotka ovat suoraan kansan valitsemia mutta silti meillä on täällä virkamiehiä, jotka tekevät myös päätöksiä. Tämä järjestelmä toimii hyvin silloin, kun vastuut on hyvin määritelty ja jaettu ja voidaan tarkalleen tietää, mitkä ovat ne päätökset, joita pitäisi tehdä, minkälaisia päätöksiä todellakin pitäisi tehdä ja minkälaisia päätöksiä virkamiesten pitäisi tehdä. Uskoisin, että tässä vaiheessa Euroopan parlamentissa nämä vastuut eivät ole tarkkaan määritelty ja jaettu. Haluaisin ähm, huomauttaa esittelijälle myös äh, että silloin kun käsiteltiin, silloin kun käsiteltiin eri elinten vastuuvapautta, äh, kun ollaan laadittu lausuntoja näitä vastuuvapauksia varten. Mm, me olemme sitä mieltä, että me, nämä ovat pakollisia silloin, kun kyse on tietystä toimielimestä. Ja kun laaditaan avoimuudesta, budjetista tai asianmukaisesta toiminnasta, mietintö ja sehän on erittäin hyvä asia, mutta meidän pitäisi soveltaa näitä samoja suosituksia itseemmekin meidän oman parlamenttimme toimintaan ja meidän pitäisi tarkastella, että onko käytössä jonkinlainen käytäntö, joka on huomattu huonoksi parlamentissa ja jota eh, vastaan on eh, esitetty tietty eh, suositus. Ei muita toimielimiä pitäisi tarke- sen pahemmin huomioida. Kiitos. Ensin pyytäisin anteeksi esittelijältä, että tulin hieman myöhässä. Minulla oli toinen kokous ja e, en kuullut esittelijän alkupuheenvuoroa, mutta kuitenkin muutama huomio, jotka liittyvät ennen kaikkea eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin ja säätiöihin, joita Euroopan parlamentti tukee, kuten tiedätte. Se tapa, millä tämä tapahtuu, se onkin ensimmäinen huomautukseni, on se, että se on hyvin epäläpinäkyvää. Ja se on asia, joka meitä on eh, kiinnostanut kovasti. Euroopan parlamentin puhemiehistöhän päätti jossain vaiheessa, että 6 miljoonaa euroa eh, ylimääräistä eh, rahaa annettaisiin eurooppalaisille poliittisille puolueille oikeastaan ilman, että mitään kukaan siihen kykeni sanomaan, eivätkä he mitään selittäneet, eivätkä muutakaan kuin, että Eurooppa-vaalit ovat tulossa ja meidän täytyy äh, ponnistella, jotta voisimme herättää mielenkiintoa näille vaaleille. Eikä kukaan voi oikeastaan äh, mitenkään selittää äh, sitä, että nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet saivat kuusi miljoonaa ylimääräistä Joten tässä on kysymys erittäin suurista summista, jos katsotaan vain esimerkiksi 2004-2008, niin eurooppalaisille poliittisille puolueille meni 16 miljoonaa euroa. Se ei ole mitään pikkusumma. 2010 poliittisille puolueille ja säätiöille menee 18 miljoonaa euroa. Ja haluaisinkin tehdä tästä kaksi kysymystä tai ehdotusta minusta äh, ensinnäkin se, että äh, syytös tavallaan siitä, voitaisiin tehdä syytös siitä, että äh, Euroopan parlamentti osoittaa erittäin suuria summia Euroopan poliittisille puolueille ja säätiöille ilman minkäännäköistä valvontaa. Tällä hetkellä ei oikeastaan ole minkäännäköistä valvontaa tästä. Annan tästä esimerkin. Olen esittänyt muutaman parlamentaarisen kysymyksen näiden äh, rahojen käytöstä. Vuosi 2008 on se vuosi, joka meitä kiinnostaa. Eurooppalaiset poliittiset äh, puolueet, äh, niiden täytyy vuosittain esittää parlamentille tilinpäätös kuusi kuukautta sen jälkeen, kuin tilivuosi on päättynyt. Ja nyt olen voinut nähdä esimerkiksi, että vihreä säätiö ei ole ollenkaan antanut omaa tilinpäätöstänsä, ainakaan sitä Euroopan parlamentti ei ole nähnyt, eikä ole voinut käydä lävitse eikä valvoa. Eikä kukaan ole siihen edes kiinnittänyt huomiota ennen kuin minä esitin sitä kysymyksen ja on käynyt ilmi, että Euroopan parlamentti käyttää suuria summia veronmaksajien rahaa antaakseen ne eteenpäin. Ja sitten parlamentin pitäisi tehdä sitten tiettyä valvontaa näiden rahojen käytöstä, mutta näin ei ole oikeastaan käynyt ja se ei ole mielestäni hyväksyttävää. Ja sen lisäksi äh, ehkäpä esittelijä tai komissio äh, voisi myös hieman käsitellä äh, tätä dramaattisesti kasvavaa tukea eurooppalaisille poliittisille puolueille ja säätiöille, koska jos katsotaan vuodesta 2004 tähän päivään, niin nämä summat ovat eksponentiaalisesti kasvaneet. Enkä minä ole saanut siihen mitään loogista tai järkevää selitystä. Kiitos. sitten Barbara Weil. Ja, vielen Dank als neu... Kiitos eh, ihan uutena jäsenenä tässä valiokunnassa. En, tai itse asiassa eh, en lähde tässä ottamaan liikaa yksityiskohtia esiin. Ja sitten tavallaan eh, räpiköidä siinä viidakossa. Ei, vaan haluaisin keskittyä tässä kahteen asiaan. Luin tämän mietinnön ja siinä kävi ilmi, että tätä asbestikysymystä ei ole vielä täysin ratkaistu. Eli se on väliaikaisesti jossain määrin ratkaistu, mutta kun näen, siteran, täällä sanotaan, että, että ne että tämä asbesti ei ole mikään välitön riski tällä hetkellä. Mutta kuitenkin se on riski ja se on siellä olemassa ja se saattaa pulpahtaa esiin sieltä koska tahansa. Ja minun mielestäni tämä on todella vakava ongelma monien muidenkin asioiden rinnalla toki. Mutta jos on kysymys terveysriski jäsenille ja työntekijöille, Euroopan toimielinten työntekijöiden terveysriski on mielestäni tärkeä asia. Siihen haluaisin vastauksen. Ja sitten eh, Rova Gresslen puheenvuorolle. Puheenvuorosta minulle oli uusi asia tämä, millä tavalla määritellään tätä julkisuusasiaa. Minusta oli hyvä, että te otitte sen esiin. Meidän täytyy olla varovaisia siitä, että koko parlamentti ei tavallaan liiallisesti leimaudu tavallaan virkamiehis, virkamiehisty. Sitä pitää varoa. Meidän täytyy nyt todellakin siinä olla varovaisia. Sitten vielä viimeinen asia liittyy vierailijaryhmiin, joka koskee meitä kaikkia. Ei sen tarvitse sillä tavalla olla, että, että teidän avustajanne Eh, näitä rahoja joutuvat eh, tavallaan käyttämään. Hallinto hoitaa sen. Minä olen neljä vuotta tehnyt sen jo niin. Sen voi jättää täysin hallinnolle. Ei tarvitse näitä rahoja eh, siirrellä, vaan se tapahtuu hallinnon kautta ihan, ihan avoimella tavalla. Ehkäpä hallintoa pitäisi hieman enemmän kouluttaa ja hallinto voisi kouluttaa myös meidän avustajiamme siitä, millä tavalla toimitaan. Ei, ei tässä tarvitse mitään suuria rahoja käteisinä kuljetella. Presente irresponsabile della Corte dei Conti. Niin, onko täällä tilintarkastustuomioistuimen vastuuhenkilöä paikalla? Haluaisitko te jättää lyhyesti puheenvuoron? Ah, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei nyt ole kommentteja Stasin mietintöön. Tämä on todella inspiraation lähde meille kyllä tämä mietintö. Voisin kuitenkin sanoa, että mitä tulee näihin kolmeen kysymykseen, jotka taas esittää mietinnössään, toisin sanoen näihin hankintasopimuksiin liittyen vuotuisen toimintakertomuksen laajuuteen parlamentin pääosastolta ja sitten poliittisille ryhmille maksettaviin rahoihin – niin me kyllä seuraamme tilintarkastustuomioistuimessa näitä kysymyksiä, mitä tulee poliittisten ryhmien rahoihin, niin me olemme aloittaneet tutkimuksen ja tulemme johtopäätökset julkaisemaan. Niin, haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Stasia. Me olemme kovasti arvostaneet hänen hyvin tekemäänsä työtä, oikein syvällistä sellaista. Kaksi teemaa ovat tässä erittäin keskeisiä. Ne liittyvät muun muassa tähän vierailijaryhmiin ja avoimuuden vaatimukseen ja julkisiin tarjouskilpailuihin ja myös Euroopan parlamentin äm, liikkuvuuspolitiikkaan. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja älkäämme unohtako sitä, että muutama kuukausi sitten Strasbourgissa katto taas meni rikki ja kuulimme kaikenlaisia asioita. Ihmiset kyselivät, että miten paljon parlamentti oikein näihin rakennuksiin käyttää rahaa. No vastaus on, että valtavia määriä. Täytyy myös muistaa, että Brysselin ja Strasbourgin välinen sukkulointi maksaa paljon rahaa. Ja jos tulee jostain tietystä maasta, niin pitää jopa lentää kolme tai, kolme tai neljä legiä ennen kuin pääsee Strasbourgiin. No niin, mennäänpä nyt seuraavaan estyslistan kohtaan, nimittäin vuoden 2008 tilijavastuvapaus EUn yleinen budjetti. Nyt meidän täytyy tarkastella neuvoston, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, ekosokin ja alueiden komitean. Stas. Neuvoset, Hei, puheenjohtaja. En, en, en, en puhu kauan. Kyllä tässä nyt on sen verran aikaa. Mutta täällä on kuitenkin tehty kaikenlaisia huomioita ja esitetty kysymyksiä. Haluan kiittää kaikkia näistä huomioista. Ja oletan, että te tulette tekemään tarkistuksia ja sitten me voimme katsoa, kuinka muotoillaan tämä lopullisesti. Myös edustaja Greslen huomiot liittyen budjettivaliokunnan asioihin, että budjettivaliokunnan asioita otettaisiin myös tänne hieman mukaan. Toki otan mutta sitten edustaja Herzog ihan oikeutetusti sanoi, että äh, varjoesittelijät sopivat keskenään, että mitä tulee tähän Van Heken esiin ottamaan asiaa liittyen äh, poliittisiin puolueisiin, säätiöihin, ryhmiin, että meidän täytyy perusteellisesti neuvotella ja miettiä vastuuhenkilöiden kanssa äh, ryhmien ryhmien varainhoitajien kanssa tästä. Van Hecke, jos te luette tarkkaan tämän minun mietintöni, niin esimerkiksi 98-124, siinä on 27 kohtaa, jossa minä hyvin kriittiselläkin tavalla käsittelen sitä, millä tavalla näitä taloudellisia varoja on annettu ryhmille – poliittisille puolueille ja säätiöille. Ja olen sanonut useita kertoja tässä, että puheenjohtajisto on tehnyt päätöksiä ilman keskusteluita ja että tätä täytyy parantaa. Mutta te olitte väärässä siltä osin, että tämä kuusi miljoonaa, mihinkä te viittasitte, se ei mennyt poliittisille puolueille, vaan ryhmille. Eurooppalaisten poliittisten puolueiden valvonta sitä minun täytyy sanoa, että jos vertaan sitä, millä tavalla eurooppalaista poliittista puoluetta valvotaan verrattuna kansallisiin poliittisiin puolueisiin, ainakin minun kotimaassani, niin tässä on aikamoinen laatuero. Ja täytyy sanoa, että se on positiivinen tämä ero eurooppalaisille. Tilintarkastustuomioistuin on myös tehnyt tarkistuksia ja todennäköisesti sitä tulee vielä erityiskertomuskin, ja se olisi mielestäni hieno asia, jos näin kävisi mutta missä voidaan asioita tiukentaa, mitä te sanoitte, niin toki, selvä, tehdään niin. Ja sitten tämä pieni piikki tuonne vihreän säätiön kohtaan. En tiennyt siitä mitään. Täytyy sanoa, että en todellakaan tiennyt tästä, että minun, no siis ei minun säätiöni, mutta siis vihreä säätiö, joka liittyy minun poliittiseen puolueeseeni. Ja toki sen täytyy myös hoitaa oma kotipihansa kuntoon. Mitä minun tulee, en tee mitään eroa omien tai muiden välillä. Kiitoksia. Äh, Rova Volmere. Äh, kiitos äh, vielä rakennuspolitiikasta, koska olen budjettivaliokunnan esittelijä rakennuspolitiikasta. Rakennuspolitiikasta on sovittu Euroopan parlamentissa ja pian myös komission kanssa siitä, että saadaan tällainen laaja, täydellinen kysymysluettelo, jossa esitetään kysymykset ja saadaan vastaukset esimerkiksi tiettyihin julkisiin hankintoisiin, tarjouskilpailuihin, miksi on valittu sellainen tai tällainen menettelytapa ja miksi on otettu minkälaisia julkisia hankintoja ja sääntöjä ja niin edelleen. Ja sen lisäksi tulee myös tällaiset yksityiskohtaiset vastaukset kysymyksiin, joita viime vuosina on täällä useita kertoja esitetty ja keskusteltu Euroopan parlamentissa liittyen esimerkiksi omaisuussuhteisiin, ähm, esimerkiksi maaperään, kuka omistaa ja kuinka kauan, kenen kanssa tehdään yhteistyötä, millä tavalla tehdään äh, yhteistyötä. Joten siis äh, tässä on noin 150 kysymystä tässä luettelossa ja tulevaisuudessa meidän on saatava vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja me haluamme, että niitä kysymyksiä, että niihin vastataan koko ajan pitkin tässä vuotta, eikä niin, että kaksi viikkoa juuri ennen kuin me käsittelemme sitä saamme tämän nipun käteemme. Joten tässä on kysymys siitä, että pyrimme parempaan avoimuuteen myös rakennuspolitiikassa ja että Euroopan parlamentti voisi olla tässä tavallaan kantamassa omaa korteaan kekoon. Sen vuoksi olen iloinen, että te olette ottaneet tämän asian mukaan ja minä olen mukana komission ja parlamentin kanssa ää, äh, laatimassa näitä suuntaviivoja. Tästä tulee aika jännä juttu, lupaan sen teille. Allora, passiamo all'altro punto di... No niin, oikein hyvä. Menemme seuraavaan kohtaan. Vastuuvapaus EUn yleinen talousarvio, neuvosto, tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan oikeusasiamies tietosuojavaltuutettu. Annan tästä puheenvuoron edustaja Czarneskille. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia voida esitellä teille mietintöluonnos. No, tuskin tarvitsee erikseen sanoa sitä, että yritän puhua lyhyesti. Jedna generalna uvaga Alkuun sanoisin, sanoisin yleisemmän huomion. Jos kysyisitte minulta, miten yhdessä lauseessa kuvailisin Euroopan instituutioiden rahoituspolitiikkaa, sanoisin, että meidän tulisi arvostaa ja tunnustaa tilintarkastustuomioistuimen työtä. Tulisi myös samoin kohdella komiteoita. Niin ikään tietosuojavaltuutettua ja oikeusasiamiestä tulisi kunnioittaa ja arvostaa. Vaikka tietyt instituutiot, kuten esimerkiksi tilin, tuomioistuin, on ollut ehkäpä lievissä vaikeuksissa sisäisen tarkastuksensa kanssa. Tämä liittyy siis tarjouskilpailumenettelyihin, niin sisäisen tarkastuksen lopputulos on kuitenkin ollut myönteinen. Toisin kuin muut kuusi eurooppalaista instituutiota, jotka tässä juuri luetteloin, niin mitä tulee neuvostoon? Niin minun tehtäväni hän ei tietenkään ole alkaa heilutella tätä venettä taikka aiheuttaa jonkinlaista instituutioiden välistä kriisiä. Euroopan unioni tarvitsee yhteisyyttä enemmän kuin ehkäpä koskaan aiemmin, mutta meidän täytyy tehdä selväksi se asia, että Euroopan parlamentti odottaa todellista konkreettista vastausta neuvostolta, samoin kuin myös kourin tuntivaa, tuntuvaa yhteistyötä neuvostolta. Sellaista yhteistyötä, jota nautimme muiden instituutioiden kanssa. Itse asiassa neuvosto ei ole esittänyt raporttia tai kertomusta toimistaan toisin kuin muut eurooppalaiset instituutiot. Neuvosto kyllä viittaa niin sanottuun herrasmiessopimukseen, pitää sitä verukkeena – mutta muistuttaisin, että se julkaistiin, taikka se tehtiin 40 vuotta sitten vuonna 70 ihan eri tilanteessa. Eli herrasmies-sopimus heijasteli 60-luvun loppupuolen tilannetta. Silloinhan jäsenvaltioiden ja virkamiesten lukumäärä oli paljon pienempi. Nyt tämä herrasmiessopimus, kun se täyttää 40 vuotta, niin voisimme otaksua ehkäpä hiukan erilaista ö, reaktiota. Tässä on kyse siitä, että neuvosto vain pelaa omaa peliään, kuten se useinkin tekee. Neuvosto myös käyttää verukkeena rahoitusasetuksen puutteellisuutta tai puuttumista, mutta ei tämä ole mikään oikea syy. Tämä on vain veruke olla kertomatta meille neuvoston omasta budjettipolitiikasta. Ja kyllä nyt Euroopan parlamentti ansaitsisi saada tämän tiedon neuvostolta neuvoston kumppanina, ei vastustajana, vaan kumppanina. Senpä vuoksi meidän tulisi järjestää kokous puheenjohtajavaltion edustajien ja neuvoston edustajien kanssa. Mutta nihil novi sub sole, ei mitään uutta auringon alla. Ja varmasti tässä sama tilanne toistuisi kuin viimekin vuonna. Näyttää siltä, että neuvosto on ikään kuin nyrkkeilijä kehässä, joka väistelee lyöntejä. Ja jos nyt jälleen kerran saan siteerata ö, muinaisia roomalaisia, niin sanon, että minimum minimorum, eli pienin mahdollinen ö, sopimustulos. Eli neuvosto selkeästi jarruttelee edistystä. Toinen seikka liittyy ei-budjettiin liittyvien tilien päättäminen. Näihin liittyen neuvoston tulisi nopeuttaa ähm, laskujen ja tilien äh, verifiointiprosessia. Ja kolmanneksi Neuvoston tulisi julkaista kaikki hallinnolliset päätökset. Silloin, kun näitä hallinnollisia päätöksiä käytetään budjettikohtien oikeusperustana. Ja neljänneksi, Euroopan parlamentin tulisi 60 artiklan 7 kohdan mukaisesti saada neuvostolta vuotuinen toimintakertomus – varanhoitoasetuksesta, ja tämä pitäisi toteuttaa samalla tavalla kuin kaikki muutkin instituutiot asian hoitavat. Ja lopuksi meidän tulisi peräänkuuluttaa täydellistä selkeyttä sen suhteen, miten tiettyjä määrärahoja muutetaan budjettikohdasta toiseen neuvoston talousarvion sisällä. Ja meidän tulisi niin ikään saada vastauksia kirjallisesti silloin, kun Euroopan parlamentti esittää kysymyksiä, kun valiokunnat esittävät kysymyksiä ja esittelijät esittävät kysymyksiä. Eli meidän tulisi odottaa avoimuutta, suurempaa avoimuutta neuvostolta, ja neuvoston tulisi olla valmiimpi antamaan myös suullisia vastauksia silloin, kun se on tarpeen. erityisesti silloin, kun kirjalliset vastaukset eivät meitä täysin tyydytä. Niin, minä olen paljosti omistanut, tai niin, suuren lohkon huomiostani kiinnittänyt nimenomaan neuvoston tilanteeseen, koska ne kollegat, jotka ovat kokeneempia konkreita kuin minä itse, niin kyllä tietävät oikein hyvin, että tilanne vastaa kyllä menneisyydenkin kokemuksia. Nyt sanoisin muutaman sanan muista instituutioista. Tuomioistuin. Olen tilintarkastustuomioistuimen kanssa aivan samaa mieltä. Tilintarkast- kuluttajien lausunnossa sanotaan, että EUn tuomioistuimeen tulisi saada aikaan tehokkaampi tarjousmenettely. On kuitenkin kunnioitettavaa se, että EUn tuomioistuin on hiljakkoin asettanut aivan oman itsenäisen tilintarkastusosastonsa – Teknisesti voidaan tietysti sanoa, että kaikki on ihan ok ja hyvin, mutta suosittaisin sitä, että parannettaisiin työn tehokkuutta. Esimerkiksi siten, että perustettaisiin rationaalisempia rakenteita, parempaa henkilöstöhallinnointia. Tämä on tietysti minun mielipiteeni, mutta minä uskon, että että tietyt tilintarkastustuomioistuimen lausunnot on, ö, niissä on päällekkäisyyttä. Mitä tulee talous- ja sosiaalikomiteaan, niin mitään erityistä kommenttia ei oikeastaan tässä yhteydessä tarvita. Sama pätee myös alueiden komiteaan. AKsta minulla ei ole mitään merkittävää sanottavaa. Jos kohta haluaisin tunnustaa ää, tai ilmaista arvostukseni alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean allekirjoittaman yhteistyösopimuksen johdosta. Meidän tulisi myös toistaa ehdotuksemme siitä, että AK on jäsenten tulisi esittää omaa tilinpäätöksensä, jotta sen tilanne olisi avoimempi. Aivan samalla tavalla kuin, tai siis pikemminkin AK-jäsenten tulisi tehdä ilmoitus omista, omasta taloudellisesta tilanteestaan. Samalla tavalla kuin Euroopan parlamentin jäsenten täytyy tehdä, koska miksi AKn jäsenillä tulisi olla ikään kuin etulyöntiasema tässä EPn jäsenten suhteen. Mielestäni me tarvitsemme hyviä, hyviä standardeja ja hyviä käytänteitä, koska veronmaksajat niitä vaativat, ja niiden tulisi olla, koskea kaikkia samalla tavalla. Mitä tulee oikeusasiamieheen? Mm, siihen liittyen minulla ei ole mitään erityisempiä kommentteja. Jos kohta voin kyllä havaita tietyn trendin, nimittäin sen, että jos tämä instituutio haluaa kasvaa, niin on muistettava, että myöskin sen byrokratia on lisääntynyt. Virkamiesten lukumäärä on jopa kaksinkertaistunut. Samanaikaisesti valitusten lukumäärä on radikaalisti noussut. Eli tämä numerinen, numerisesti tämä instituution kasvu on perusteltu. Mitä tulee tietosuojavaltuutettuun, siihen liittyen minulla ei ole kauheasti kommentoitavaa mutta kannattanee kuitenkin korostaa sitä seikkaa, myönteistä seikkaa, että henkilöstöresurssien ja rahallisten resurssien hallinnointi on nyt konsolidoitu. Ja sisäinen tarkastusjärjestelmä on sekin saanut pökköä pesään. Hyvät kuulijat, näyttää siltä, Näyttää siltä, että vakava ongelma no en minä nyt sano, että tämä johtaa mihinkään kriisiin, mutta neuvoston suhteen on olemassa vakava ongelma. Eihän tämä todellakaan mitään uutta ole. Tässä vain tavallaan sekoitetaan sama pakka, joka meillä oli kädessämme jo viime vuonna tai muutama vuosi sitten – mutta me odotamme neuvoston taholta kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Emme me ole mikään vihollinen tai vastustaja. Me, meitä tulisi kunnioittaa kumppanina. Kumppanina, jolla on myöskin valvontavaltaa neuvostoon, ihan niin kuin asiaan kuuluu. Tänä aamuna me olemme lähettäneet kirjeitä neuvostolle, odottelemme vastausta – ja lopuksi sanoisin, että me emme todellakaan odota mitään vallankumousta. Me haluamme vain voida eh, noudattaa valvontaoikeuksianne. Veromaksien rahoista on kyse. Kiitoksia ja sitten eh, Sandergaard. Ähm. Kiitos eh, puheenjohtaja. Olen yleisesti ottaen samaa mieltä näistä ajatuksista, joita tämän mietinnön taustalla on, ja kiitän esittelijää tästä mutta minulla on muutama kommentti, jotka haluaisin tässä kuitenkin esittää. Ensimmäinen kommentti liittyy tähän viralliseen ja olen sit, tai muodolliseen ja olen sitä mieltä, että meidän näissä huomioissamme täytyy viitata niihin varsinaisiin asiakirjoihin, joka hyväksyttiin 25. marraskuuta 2009 suurella enemmistöllä, niin että se olisi osana tässä jo, millä tämä teksti perustuu. Toisekseen Esittelijä on päättänyt, että hän viittaa tähän herrasmiessopimukseen kohdassa 4, 5 ja 8. Ymmärrän, että tämä tapahtuu tavallaan kriittisestikin, mutta viime vuonnahan me päätimme, että me emme käytä tätä herrasmiessopimusta sen vuoksi, että mikä ihmeen sopimus se sellainen on. Tietääkö kukaan, mikä se on? Me olemme pyytäneet, että me saisimme sen, mutta emme me ole saaneet sitä paperilla. Joten minä kyllä suosittelisin, että meidän lähtökohtamme on se, että me emme ota siihen mitään kantaa, emme käytä sitä, ihan kuten viime vuonna päätettiin. Jos nyt sitten jotkut haluavat käyttää tätä herrasmiessopimusta ja ottaa sen esiin, niin silloinhan se täytyy esittää, niin että me voimme puhua siitä sen pohjalta, miten se on varsinaisesti muotoiltu. Niin kauan kuin me emme näe konkreettista sopimusta paperilla, niin en näe mitään syytä, että me ylipäätään käytämme aikaa siihen. Ja sehän oli se johtopäätös, mihinkä me viimeksi päädyimme ja suosittelisin, että pidämme siitä kiinni tänä vuonna myös. Kolmanneksi, liittyen kohtaan 11 tässä, lausunnossa, tässä luonnoksessa. Ehkäpä tässä on kysymys nyt käännöksestä mutta minusta tämä on hyvin heikosti muotoiltu, mikäli suhteessa, ajatellaan suhteessa niihin konkreettisiin kritiikkikohtiin, mitä meillä viime vuonna oli, että me nyt heikentäisimme sitä koska lähtökohtahan on se, että me haluamme, että neuvosto todellisesti vastaa niihin kysymyksiin, joita me olemme esittäneet. Ei vain, että me esitämme niitä, vaan me haluamme vastauksen myös. Mitä näille kysymyksille on tapahtunut? Missä on vastaus? Ja tässä on monia asioita, joihin meillä ei ole koskaan vastattu. On joitain asioita, joihin neuvosto yritti vastata. Esimerkiksi budjetin ulkopuoliset eh, toimistot, jossa se sitten kastettiin joksikin ihan, nimitettiin ihan joksikin muuksi, annettiin sille uusi nimi, mutta ei kuitenkaan saatu eh, mitään vastausta. Me emme ole saaneet vastauksia moniin asioihin. Joten meidän täytyy saada vastauksia. Ja neljänneksi, minusta on tärkeää, kun ajatellaan, mitä viime vuonna tapahtui, että me seuraamme sitä, mitä viime vuonna tapahtui. Ja toivon, että esittelijä omassa jatkotyössään kykenisi löytämään konkreettisia esimerkkejä uudista, uusista budjetista, uudesta budjetista suhteessa siihen, miten tilanne nyt kehittyy. Vuonna 2007 tilinpäätöksessä oli miljoonia euroja, joita siirrettiin tulkkauskuluista matkakuluihin. Ja riskinä, tässä oli aikamoinen riski, koska tässä siirrettiin hallinnollisia rahoja operatiivisiin menoihin. Haluaisinkin tietää, mikä tilanne on esimerkiksi 2008. Onko tätä käytännettä jatkettu vai onko tapahtunut parannuksia? Tämähän on ihan ratkaisevaa sille, että me voimme arvioida, miten neuvosto on kuunnellut meidän ajatuksiamme ja ehdotuksiamme näistä konkreettisista asioista. Onko niissä tapahtunut edistysaskelia vai ovatko nämä yhä vielä ne samat ongelmat, jotka otimme esiin jo viime vuonna? Nythän on mahdollista, että neuvosto on paikalla ja että neuvosto voi heti vastata näihin kysymyksiin, koska meidän yksi vaatimuksemme tai toiveemme on myös se, että voisimme käydä vuoropuhelua neuvoston kanssa. Ja toivon todellakin, että se, joka istuu neuvoston paikalla täällä nyt, voisi osallistua tähän vuoropuheluun ja antaa selonteon siitä, missä määrin on tapahtunut muutoksia näissä mainitsemissani asioissa. Ja sitten vielä lopuksi, jotta me voisimme selvittää asioita ennen seuraavaa kokousta, niin pyytäisin, että puheenjohtaja kutsuu neuvoston paikalle virallisesti miettimään näitä asioita ja että voisimme esittää näitä kysymyksiä, keskustella heidän kanssaan ja saada ne vastaukset, joita me haluamme. Kiitos. La volevo rassicurare che su questo punto ci siamo già... Niin, ähm, minä haluan ähm, hiukan rauhoitella teitä siinä suhteessa, että me olemme tämän suhteen jo toimineet ja ähm, me olemme jatkaneet siitä, mihin jäitte esittelijänä. Me odotamme yhä enemmän neuvostolta. Minä olen allekirjoittanut kirjeen, joka menee samaan äh, suuntaan, että tarvitaan nopea tapaaminen neuvoston kanssa. Herra Livei. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä esittelijä hyvin päättäväisesti on ilmaissut asiansa hyvin selkeästi. Ja siinä on otettu esiin tiettyjä kysymyksiä. Ne pitää saada nopeasti ratkaistua ja jos asia ei nyt hoideta, niin äh, annamme äh, suostumuksemme näille vastuuvapauksille ja milloin sitten puutumme näihin kysymyksiin. Mm, me voimme osoittaa sormella joitakin asioita ja nyt on sopiva hetki siihen. Euroopan parlamentti, onko se samanlainen kuin 70-luvulla? Ei tietenkään, koko maailma on muuttunut. Euroopan parlamentti on muuttunut aivan toisen näköiseksi kuin 70-luvulla. Tämä herrasmiessopimus, sopimus joka sopi aivan hyvin vuonna 69-70, eh, niin eihän sitä voi enää käyttää. Nyt kohta kymmenen eh, neuvosto asiakirjassa. Minun mielestäni ei pitäisi myöntää vastuuvapautta ja pitäisi katsoa uudestaan näitä sopimuksia. Nyt ehkä olisi sopiva hetki katsoa uudestaan tätä sopimusta, koska uusi neuvoston puheenjohtaja, siellä kulut ovat nousseet ja budjetti on heillä yhä vain suurempi. Mm, ja tämä on hyvin lyhyt aikaväli, jossa voimme nyt esittää näistä kysymyksiä. Sitten äh, tilintarkastustuomioistuin. Tässä esitettiin, että on äh, tiettyjä heikkouksia. E, yksi ainoa kieli, äh, määräajat, erittäin lyhyet määräajat tietyille paikoille – Menettelyt ovat eh, joskus epätäydellisiä, joten eh, minun mielestäni pitää kiinnittää huomiota, mutta silti ehkä myöntää vastuuvapaus. Ennen kaikkea pitäisi hyvin tarkkaan arvioida näitä kysymyksiä. Meidän valiokuntamme pitää asia hoitaa. Tilintarkastustuomioistuimen osalta minulle tulee mieleen yksi hyvin tärkeä seikka. En oikein ymmärrä. Me teemme tiettyjä korjauksia. Tilintarkastustuomioistuin antaa lehdistölle usein erityiskertomuksensa ennen kuin se antaa sen meille. Sitä mielestäni ei voida hyväksyä joten on olemassa tiettyjä muotoseikkoja, mutta niistä tulee asiakysymyksiä. Ja tässä meidän panoksemme on tärkeää, koska me olemme kansanvalitsema elin. Me edustamme täällä Euroopan kansalaisia ja niinpä tämä on asia, johon jota kyllä on syytä miettiä. Varmasti esittelijä on oikeassa, kun hän pyytää sitä, että otetaan käyttöön tilintarkastustuomioistuimen jäsenten määrärahan käytön selvitys mutta kun myönnetään vastuuvapaus niin ei välttämättä saada selvityksiä jäseniltä. Sitten alueiden komitea, talous- ja sosiaalikomitea, nämä ovat valittuja jäseniä, joten tarvitaan rahoitusselvitys näiden ihmisten osalta. Ja sitten oikeusasiamies. Siellä, siellä on tiettyjä avoimia kysymyksiä, mutta tässä kyllä on aivan mahdollista myöntää vastuuvapaus. Sama pätee tietosuojavaltuutettuun. Ja muistutan vielä siitä, mitä aluksi sanoin. Nyt on erittäin sopiva hetki puuttua tiettyihin näkökohtiin ja jos sitä ei tehdä nyt, niin milloin se tehdään? Se on meidän velvollisuutemme, että puutumme näihin tärkeisiin kysymyksiin. Haluan kiittää esittelijää. Hän on suhtautunut hyvin sitoumuksella ja hän on tehnyt kovasti työtä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Weiler. Ja, ich möchte auch den... Minä haluan myös kiittää esittelijää tuen hänen kritiikkiänsä, samoin kuin myös sitä, mitä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet. Mutta ei tämä minusta nyt niin kovin kova ollut, vaan enemmänkin diplomaattista, miten te tämän kritiikin esiin toitte. Mutta minua hämmästyttää, sanon tämän ihan uutena tässä valiokunnassa, että tämä kritiikki neuvostakohtaan kohtaan ei ole uutta. Eli että teillä on joka vuosi tämä sama tilanne ja että äh, nämä äh, mainitut äh, virheet, eivät, eihän niitä voida hyväksyä. Eikä niitä voida antaa anteeksi vain sillä, että ei tiedetä. Sen vuoksi, että neuvostonhan tulee olla esikuvimille, samoin kuin myös ylipäätään jäsenvaltioille ja siellä paikalliselle tasolle. Joten ei, ei tämä nyt ole kovinkaan hyvä asia että neuvosto ei ole hieman kunnianhimoisempi. Minua hämmästytti jo ensimmäisessä keskustelussa täysistunnossa, että neuvosto jälleen kerran ei ollut paikalla. Tunnen, äh, olen, minusta neuvosto on ainakin muissa valiokunnissa ollut äh, hyvin rakentava kumppani lainsäädännössä, samoin kuin myös äh, sovittelumenettelyssä. Ja se on pyrkinyt aina saamaan aikaan lopputuloksia, niin minua hämmästyttää kovasti, että budjettivalvontavaliokunnan kohdalla neuvosto käyttäytyy eri tavalla. Ehkäpä voisi sanoa, että niin kuin saksaksi sanotaan, että raha ja ystävyys ei mahdu samaan pöytään. Joten Lissabonin sopimuksen jälkeen olemme nyt uudessa tilanteessa. Mutta vastuuvapaus ajanjakso on ennen Lissabonia, mutta sen myöntäminen on Lissabonin jälkeen. Joten äh, tässä on nyt äh, uusia muotoiluja ja määritelmiä ja kyllä nyt äh, neuvostonkin täytyy toimia samalla tavalla kuin mitä me olemme pyytäneet muilta toimielimiltä. Joten kaikki ne kysymykset, joita esittelijä on tähän ottanut, ovat hyvin mielenkiintoisia ja minusta ne ansaitsevat tulla vastatuksi esimerkiksi se, että neuvoston asenne on hyvinkin tavallaan vähäistä ja kaikki tällaiset asiat, mitä esittelen tässä ottanut esiin, niin kyllä neuvoston täytyy tähän reagoida. Meillä on Lissabonin sopimuksen jälkeen nyt ihan uudet toimivaltuudet ja meillä on uusi ajanjakso ja se koskee myös neuvostoa. Ja sen lisäksi pyytäisin vielä esittelijältä, että me tapaisimme varjoesittelijät keskenämme ja puhuisimme tästä vielä edelleen. Honorable Gressler. Edustaja Gressler. Vielen Dank. Ich wollte den Berichterstatter noch mal fragen, wie weit wir denn jetzt... Haluaisin kysyä esittelijältä, miten pitkälle tässä nyt on päästy neuvoston kanssa. Kysymykset ovat tässä ja vastauksia ei ole saatu. Vastauksia ei ole netissäkään. Oliko neuvostossa sitten tämä ihmeellinen illallinen? Minkälaisia menettelytapoja tähän mennessä on ollut? Koska olisin salaa toivonut, kun me viimeksi eh, tapasimme, että nyt olisimme päässeet eteenpäin. Jos näin ei ole, se on todella ikävää. Ja meidän täytyy nyt todellakin miettiä, mitä teemme. Ja haluaisinkin kiinnittää eh, teidän mielenkiintoinen siihen, että neuvosto, neuvoston on noudatettava kunnollista vastuuvapausmenettelyä. Emmekä ole kuulleet että neuvoston pysyvältä puheenjohtajalta vielä mitään. Ja tässähän nyt on oikeastaan ihan laittomuuksista kysymys jo. Ja minusta olisi hyvä kuulla esimerkiksi komissiolta, että voimmeko lähteä siitä, että Lissabonin paketissa tämä asia on hoidettu. Joten kysymys neuvostolle ja komissiolle. Ja sitten vielä pyyntö mitä tulee tietosuoja valtuutettuun. Käsittääkseni me olemme antaneet aika lailla sinne enemmän rahaa ja sinne on tullut enemmän uusia virkojakin, joten ehkäpä me voisimme nyt myös vaatia sitä, että haluamme tietää, millä tavalla asiat siellä on hoituneet, mikä tilanne on esimerkiksi oikeusasia miehen kanssa ja niin edelleen. Ja sitten tilintarkastustuovio, istuin. Mietinnössäkin sanotaan, että siellä ei ole vieläkään näitä taloudellisia intressejä julkaistu. Tämä oli tärkeä asia, jonka otimme esiin myös kuulemisissa ja sitten myös äh, liittyen näihin uusiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenteen. Me haluamme heidänkin äh, julkaistu tietonsa internetissä. Mitä sitten tulee alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean ja niiden mahdolliseen yhdistämiseen, jollain tavalla meidän täytyisi saada aikaan niidenkin yhteistyötä. Honorable Andreasen. Edustaja Andreasen. Thank you, Chairman. I will refer... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin viitata erityisesti neuvoston tekstiin, koska Chaneskin kommenttien perusteella neuvoston tilanne on kaikkein huolestuttavin. Kiinnitin valiokunnan huomion siihen, että me lykkäsimme neuvostolle annettavaa tilijavastuuvapautta viime vuonna ja lopulta se annettiin. Minä vastustin yksin. Marraskuussa. Joten jos kohta olen kiitollinen tästä Charneskin mietinnöstä, minusta tämä on vähän pehmeä. Kohdassa 11. Me emme esitä kysymyksiä. Me vain haluamme varmistaa sen, että ne vaatimukset, joita esitimme antaessamme tiliavastuvapauden, niihin on vastattu. Onko edelleenkin näitä budjetin ulkopuolisia tilejä? Halu- Tästä meidän täytyy saada tietoja ja päätös tehdä. En minä halua mitään kirjeitä läheteltävän puolen tai toiseen. Minä haluan varmistuksen siitä, että ne vaatimukset, joita esitimme viime vuonna, niin ne on toteutettu. Muuten emme anna tilijavastuvapautta. Marraskuussa tilijavastuvapaus annettiin siltä pohjalta, että neuvosto noudattaisi pitäisi, minkä lupasi. Joten ei tässä kyse ole siitä, että pitää esittää kysymyksiä tai järjestää kokouksia. Meidän täytyy vain varmistaa se, onko vaatimuksiin vastattu vaikka ei. Joten periaatteessa tuen edellisen puhujan tai italialaisen kollegan lähestymistapaa. Nyt on aika toimia sen sijaan, että odotettaisiin. Onorevole Ajala. Edustaja Ajala. Si, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kysyä esittelijältä tästä neuvostosta. Meille käy aivan samoin viime vuonna vastuuhenkilö eh, tässä valiokunnassa oli pääsihteeri. Muussa tapauksessa vaadimme, että tänne tulee eh, puheenjohtajan tiedä kuka, mutta todellakin eh, muista toimielimistä. Se on ollut pääsihteeri. Me haluamme, että asia hoidetaan kunnolla. Emme halua, että tässä asiat nyt lasketaan väärin. Ainoastaan haluaisin tähän asiaan selvityksen. Viime vuonna oli aivan selvää, että tämä henkilö, joka olisi vastuullinen täällä meidän edessämme, olisi pääsihteeri koska eh, kun puhutaan eh, puheenjohtajavaltiosta, niin eh, siellä, siinä on esitetty paljon kysymyksiä ja ehkä me voisimme saada sitten kirjeestä kopion ja tällä tavoin jäsenet tässä valiokunnassa olisivat tietoisia. Ja toinen asia, kuka on vastuussa muutoksista, joita olemme esittäneet jo aikaisemmin. Ja sitten vielä ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, niin haluaisin, että tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Ei kommentteja, kiitoksia. Kiitoksia sitten Edustaja Czarneski. Chciałem e, bardzo... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin, hyvät kollegat, kiittää teitä täydestä sydämestäni erittäin kiinnostavista kommenteistanne. Niin ikään haluaisin kiittää edeltäjääni hänen mietinnöstään, jonka ikään kuin otin huomioon omassa ajattelussani. Minä kritisoin tätä herrasmiessopimusta. Mielestäni tämä tulisi ottaa esiin nimenomaan ongelmana. Sulegarden, Andreasen, muun muassa molemmat uskovat, että olen ollut ehkäpä hiukan liian diplomaattinen tai pehmeä kohdassa 11. No voihan näin olla, tietysti, jos nyt ajatellaan muotoseikkoja. muodollisesti ilmaisen asiani kohteliaasti toki. Toistamme samat asiat kuitenkin. Joka vuosi se on selkeä poliittinen signaali. Se tarkoittaa sitä, että komissio, neuvosto ei ole tehnyt mitään. Ja haluaisin kiittää Reveliiniä hänen erittäin tärkeistä kommenteistaan. Ne ovat aivan totta. 70-luku oli ihan toista aikaa kuin tämä aika. Ja mitä tulee yhteisen tuomioistuimeen, edistystä on toden tottakin tehty. Tu- tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisia sellaisia. Ja kaikki varmasti muistavat sen myrskyisen keskustelun, jota tämä, jota tämä valiokunta todisti syksyllä. Tuolloinhan tuomioistuin lähetti toden tottakin tietoja lehdistölle ennen kuin me saimme tietoja. No, muodollisesti tämä varmasti on asia, jota ei voida hyväksyä, mutta ja on kyse kyllä ihan standardeistakin, nor- normeista, säännöistä. Niitä joko noudattaa tai ei. Puolassa meillä sanotaan, että kotoa voi ottaa perinnöksi joko hyvän käytöksen tai huonekalut. No hyvä käytös on paljon parempi perintö ihmiselle. Ää, niin. Täytyy sanoa, että syksyllä käyty keskustelu oli aika tiukkaa, toden tottakin. Sitten haluaisin kiittää Mairia hyvästä puheenvuorosta. Neuvoston todellakin pitäisi olla esimerkkinä muille instituutioille – ja myös jäsenvaltioille ja koko Euroopan unionille. Tämä tulee olevaankin tulevan tekstini laitmotiivina, punaisena lankana. Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia oikein paljon tästä ehdotuksesta. Ja sitten täällä esitettiin tärkeä kysymys, Gessler esitti tärkeän kysymyksen nimittäin, että mitä olemme saaneet aikaan. No, olemme vähän Äh, shakkimatti-tilanteessa umpikujassa. Äh, jos nyt oikein tylysti asian ilmaisee, niin mitään edistystä neuvosto ei ole saanut aikaan. Kiitän teitä ehdotuksistanne. Meidän tulisi myös pohtia sitä, voisiko resursseja lisätä äh, sekä tietosuoja viranomaisen että oikeusasiamiehen tilanteen parantamiseksi. Ja täytyy myös pohtia, että miten tehokkuutta voitaisiin parantaa. Sitten näiden taloudellisten intressien ilmoittaminen liittyen tuomioistuimeen. Tämä on tällainen ikuinen loppumaton tarina. Kun tuomioistuimeen valitaan uusia jäseniä, niin meidän tulisi aina uudelleen ja uudelleen toistaa tämä vaatimus. Andre, Rova Andreas, teitä haluan kiittää niin ikään kommenteistanne. Erittäin asiaan kuuluvia kommentteja. Te olette ollut hyvin kriittinen ja <laughs> otan sen kohteliaisuutena. Minä, minäkin olen yhtä mieltä siitä, että kohdan 11 tulisi ehkä olla hiukan määrätietoisempi. Mutta minä itse olen hyvin leppoisa tyynimies, jos minua ei ö, riittävästi ärsytetä. Ja ehkä neuvosto ei ole vielä onnistunut ärsyttämään minua riittävästi. Sitten Sandrelle sanoisin, että te olette ensimmäinen meppi, jonka tapasin 5-6 vuotta sitten, kun tulin tähän rakennukseen. Ja Muistan oikein hyvin, tämä oli aika tunteellinen hetki minulle. Ja niin, kysyitte tästä kirjeestä. Kirje sisälsi ehdotuksen järjestää kokous. Kiitän vielä teitä kertaalleen kaikista hyvistä kommenteista. Kiitoksia kovasti. Tässä Toinen kolmatta eh, tiistai on määräaika eh, tarkistuksille. Ja sitten me siirrymme esityslistakohtaan 17 vastuuvapaus 2008, 7, 8, 90 Euroopan kehitysrahasto. Ja tästä esittelijä Ajala Sender. Kiitoksia. Minun täytyy vielä hakea paperini, niin toivottavasti eivät ole hukannut. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää aivan etukäteen kollegoita, joiden kanssa olen vaihtanut näkemyksiä tästä mietinnöstä, sen muotoiluista ja myös tarkistuksista ja ehdotuksista, joita voi tähän tekstiin esittää. Tässä tekstissä heijastellaan näitä eri kokouksia, joita on käyty herra Ukevicin kanssa ja tässä valiokunnassa. Tässä komission kanssa käytävässä keskustelussa tuli esiin tiettyjä näkökohtia ja silti on sellaisia näkökohtia, joita voidaan parantaa vielä. Niinpä tässä mietinnössä otetaan esiin hiukan näitä eh, vuoropuhelun näkökohtia ja myös eh, herra Ukievicin eh, näkökohtia tuolta tilintarkastustuomioistuimesta. Me, niin kuin huomaatte, niin kehus, kehys ei ole nykyinen, vaan keskustelu seuraavista rahoituskehuksista vaikuttaa siihen, mutta siitä huolimatta eh, täytyy, eh, tämä eh, täytyy ottaa täysin huomioon ja mukaan unionin talousarvioon, EKR, e ja on tiettyjä näkökohtia, jotka ovat vielä eh, budjetin ulkopuolella ja eh, tässä eh, mennään sitten hyvin monimutkaiseen valvontakuvioon. Ja tässä mietitään myös uutta kautta, joka alkaa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan. Meillä on uusi rakenne sitä kautta ja se herättää epäilyksiä myös Euroopan unionin tulevista ulkosuhteista, mutta myöskin kaikki uudet rakenteet, jotka siinä tulevat mukaan, niin tässä heitämme tiettyjä ajatuksia esimerkiksi, että keskitettäisiin enemmän tietyille aloille. Me sovimme, me olemme sopineet tietyistä tärkeistä alueista, mutta eh, tässä pitää ottaa huomioon, että eh, täytyy muistaa myös valtioista riippumattomat järjestöt, jotta ne eivät kärsi tästä keskittämisestä. Eikä niitä todellakaan haluta karkottaa tästä yhteydestä, koska yleensä heillä on vähiten resursseja ja vähiten mahdollisuuksia päästä toimielintiin elimiin käsiksi, mutta niillä on kentällä paljon voimaa. Ei pitäisi siis näiden järjestöjen toimintakykyä heikentää. Ja sitten se asia, jonka otti esiin jo tilintarkastustuomioistuin, nimittäin virhetaso se, tul, tulojen sitoumusten virhetaso ei ole olennainen, mutta varsinkin mitä tulee budjettitukeen, tässä otetaan esiin se, että komission pitää esittää tiettyjä välineitä, joiden kautta voidaan vähentää tätä hajaannusta, joka saattaa olla tällä hetkellä vallitseva ja eh, tietyllä tavalla pystyä parantamaan valvontajärjestelmiä jo tästä vuodesta lähtien, jotta päästään alempaan virhetasoon. Eh, sitten eh, pari näkökohtaa, jotka huolestuttivat meitä. Eli miten valvotaan sitä, ettei tule päällekkäisyyksiä varsinkin kriisivaiheessa tietyissä maissa, esimerkiksi Angolan tapauksessa tämä nähtiin ja Haitin tapauksessa tällä hetkellä, niin näissä eri valtioissa ne saavat budjettitukea. Millä tavoin voidaan sitten vetää johtopäätöksiä valvontaa varten. Ja tässä äh, haluaisin, että komissio vastaa tähän ehdotukseen. On olemassa jo äh, tällainen äh, hätäjärjestelmä, joka otetaan käyttöön silloin, kun tapahtuu katastrofi tai sota tai vastaava mm, hätätila ja silloin sovelletaan näitä käytäntöjä tilanteissa, jotka ovat hyvin monimutkaisia. Komissiossa tällainen on olemassa, mutta minulle ei tämä valvontaosio ole täysin selvä, joten kysyisinkin, että vois, voitaisiinko yhdessä Tarvitsen tässä myös tilintarkastustuomioistuimen tukea. Miten voisimme yksinkertaista parantaa tai tehdä tehokkaammaksi valvontajärjestelmää näissä hätätilanteissa, jotta tilintarkastustuomioistuimen ei tarvitse sanoa joka kerta, että se ei ole pystynyt todentamaan siirtoja, koska ei ole dokumentointia juuri sen tähden, että oli kyseessä hätätilanne. Pyytäisin siis, että komissio esittäisi tästä meille jonkinlaisia uusia ajatuksia, eh, niin että eh, eh, silloin kun ollaan kentällä paikan päällä, että voidaan valvoa myös ja tämä järjestelmä olisi riittävä, että tyydyttäisi myös tilintarkastustuomioistuinta. Ja sitten kansainväliset järjestöt pyytäisiin komissiota tässä kun minä olen puhunut heidän kanssaan YK, YK ei, YKlla ei ollut dokumentointia ja sen jälkeen minulla on tullut tiedoksi e, se, että komissiolla oli kyllä tietoa eh, näistä YK perusteluista, mutta se ei ollut tilintarkastustuomioistuimen eh, käytössä. En tiedä tästä, voisiko komissio asiaa hiukan selvittää koska totta kai uskon, että EKRlle eh, e ja muillekin toimijoille, esimerkiksi Kosovon jälleenrakennusvirastolle, varmasti tällaisia tapauksia tulee jatkossa enemmänkin, että tehdään yhteistyötä, moninvälistä yhteistyötä. Me olemme tällaisia pyyntöjä esittäneet jo aikaisemminkin. Eli poliittisesti olemme samaa mieltä siinä, että me mennään YK kanssa monenvälisen yhteistyöhön tai muiden kanssa, mutta tietenkin valvontaosiossa – täytyy miettiä. Voidaan sanoa, että kyseessä ovat erilaiset tilintarkastusjärjestelmät ja avoimuustasot ovat erilaisia. Silloin tilintarkastustuomioistuin ei välttämättä ole voinut todentaa niitä operaatioita, joita on tehty yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Ja uskoisin, että meillä pitäisi olla äh, riittävästi näihinkin järjestelmiä. Ja sitten henkilöstöresurssikysymys. Mm, juuri nyt äh, rakenne on muuttumassa Euroopan unionissa, äh, koska siitä tulee maailmanlaajuinen toimija. Tämä henkilöstöresurssikysymys, sitä jo kommentoitiin. Eli miten toimitaan silloin, kun ollaan etulinjassa esimerkiksi Haitissa. Eh, Euroopan unionin eh, ja komission eh, edustajat Haitissa, heistä tuli ensimmäisiä uhreja myös YK toimijoista tuli uhreja. Miten voidaan parantaa vakautta ja turvallisuutta, varsinkin tehokkuutta siinä, että miten käytetään henkilöstöresursseja – kun katsotaan EKR, komissio voisi ehkä antaa tässä suhteessa meille parannusehdotuksia, parempia välineitä. Tämä on ongelma siinä suhteessa, että tarvitaan parempaa vakautta henkilöstöresursseihin, mutta toivoisimme että nämä resurssit, joita on, niitä käytetään hyvin ja niinpä saadaan aikaan tuloksia. Tässä siis yhteenvetona hiukan niitä asioita, joita on kommentoitu. Minä haluaisin mielelläni, että valiokunta voisi vastata näihin pieniin kysymyksiin, tai siis komissio voisi vastata. Ja pyytäisin myös tilintarkastustuomioistuimen edustajaa esittämään, jos on äh, tiettyjä näkökohtia, äh, joista hän voisi esittää kantansa, joten pyytäisin puheenjohtajaa antamaan äh, myös hänelle puheenvuoron, jotta hän voisi auttaa meitä parantamaan tätä tilannetta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti. Nyt voimme avata keskustelun. Valmajer. Ähm, niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää kollega Ajala Senderiä. Ensinnäkin olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja toisekseen minä pidän tätä mietintöä hyvin tarkkana ja jämptinä. Ja siinä on otettu hyvin tärkeitä asioita esiin, jotka liittyvät nimenomaan kehitysapuun ja näihin rahastoihin. Olen hieman pahoillani siitä, että äh, tämä kehitysyhteistyö tulee olemaan hyvin sirpaleista komissiossa tulevina vuosina ja se tulee vaikeuttamaan johdonmukaisen ja äh, tavoitteellisen kehitysavun äh, luomista. Ikävä kyllä komissiossa ei ole kunnollista rakennetta niin, että tämä saataisiin paremmin kohdennettua. Toisekseen haluaisin painottaa, mitä tulee ulkosuhteiden äh, osastoon, niin meidän täytyy miettiä myös, äh, millä tavalla kehitysapua, äh, miten se hoidetaan tässä ja millä tavalla esimerkiksi naapuruuspolitiikka, kumppanuussopimukset ynnä muut. Miten me saamme aikaan tehokasta koordinointia niin, että voisimme ylipäätään puhua kehitysyhteistyöpolitiikasta, joka olisi tavoitteellista. Lisäksi haluaisin viitata siihen, että olemme myös keskustelleet paljon pakolaisista, turvapaikkapolitiikasta, joka liittyy suoraan myös kehitysapu toimenpiteisiin sitten tehokkuuteen, koska kysymys on nimenomaan tämän maapallon ihmisten elinolosuhteiden parantamisesta sillä tavalla, että näkevät mahdollisuuksia ylipäätään jäädä omille asuinseuduilleen niin, että he eivät sieltä joudu lähtemään. Kaksi asiaa Ensinnäkin niin kutsuttu budjettituki. Ja tuoda selkeästi esiin se, mistä Ajallakin puhui, että tämä ei ole, tämä talousarviotuki tyydyttävää. Tilintarkastustuomioistuimella ei ollut edes tarpeeksi asiakirjaa, että se olisi voinut edes arvioida tätä tyydyttävällä tavalla. Joten ei ollut kysymys ainoastaan virheellisistä asiakirjoista, vaan myös siitä, että ei ollut selvää edes minkälaisia tavoitteita tällä talousarviotuella on, eikä ole edes minkäännäköisiä edellytyksiä asettaa mitään tavoitteita. Joten me tarvitsemme tässä luettelon, millä tavalla, missä ja kuinka talousarviotukea annetaan. Ja että tämän tuen pitäisi olla sellaista, että veronmaksajat äh, kokevat sen myös äh, järkeväksi tueksi ja että se todellakin äh, olisi järkevää niille ihmisille niillä alueilla, joille sitä annetaan. Tällä hetkellä tilanne ei ole tällainen ja korruptio on aika korkea. Joten nyt täytyisi miettiä, tulisiko tätä talousarviota tukea tällaisenään käyttää. Minusta näin ei ole. Sitten toinen asia, 35 kohta, jossa on kysymys investointikehyksestä. Olen samaa mieltä, että meidän parlamentissa tulisi selvittää, samoin kuin myös EIPn e ja komission tulisi selvittää, miten menestyksekkäitä nämä ohjelmat ovat. Ovatko ne täyttäneet ne tavoitteet, joita niille on asetettu? Epäselvää on myös se, kun puhutaan aina siitä, että haluttaisiin, että tämä investointikehys otettaisiin myös tähän vastuuvapauteen. Eli meidän tehtävämme ei ole määritellä onko näitä launoja annettu, lainoja annettu oikealla tavalla. Ja mehän toivomme kuitenkin, että EIP toimii näin pankkien suhteen. Ja EIP pitäisi myös olla jonkun alaisena, mutta parlamentin tehtävä ei ole tämä. Mutta meidän tehtävämme on valvoa sitä, onko tavoitteet saavutettu, ovatko tavoitteet oikeat ja onko niihin pyritty oikealla tavalla. Ja haluaisin, että nämä asiat pidetään erillään, koska me emme voi parlamenttina lähteä hoitelemaan pankkien asioita suoraan. Danke sehr. Ich möchte ganz am Schluss, damit ich es auch nicht vergesse, auch der, dem Europäischen Niin, sitten haluaisin kiittää myös äh, tilintarkastustuomioistuinta hyvästä työstä. Kiitos. Grazie. Diamo subito allora la parola. Kiitoksia. Ja nyt annammekin puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle Uskievicille. Panie przewodniczący, e, panie przewodniczący, panie i Puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Haluaisin kiittää teitä siitä, että sain puheenvuoron. Kaikkein tärkein kysymys, jonka edustaja Zander esitti, liittyy siihen, että mitä minä haluaisin ehdottaa. No, minä haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että näissä suosituksissa tuetaan niitä suosituksia ja ehdotuksia, jotka tilintarkastustuomioistuin oli julkaissut ja tehnyt. Joten minun mielestäni Euroopan parlamentin suositukset ovat erittäin kattavia. Niissä yksilöiden todellakin avainongelmia, jotka liittyvät avainkysymyksiin. Nimittäin Euroopan unionin kolmansille maille tarjoamaan ulkoiseen apuun. Kommentoisin muutamia kysymyksiä. Onko mahdollista yksinkertaistaa äh, valvontoja hätäjärjestelmissä? No, kyllä varmasti. Ja itse asiassa tilintarkastustuomioistuin johtaa ää, äh, työryhmää, joka on vastuussa jäsenvaltioiden korkeimpien tilintarkastusviranomaisten yhteistyöstä ja uusien standardien kehittämisestä. En ehkä nyt halua kertoa teille niistä ongelmista, joita me, meillä normaalisti on ö, katastrofitilanteissa tai ihmisten aiheuttamissa katastrofeissa – yhteistyöhän todellakin voi olla kovin, kovin vaikea, mutta tarpeetonta lienee korostaa sitä, että eri kansainvälisten lahjoittajien välillä yhteistyötä tarvitaan. Kyllä meillä kaikki nämä asiat ovat mielessämme olleet, ja me toivomme, että tämän uuden työryhmän ponnistelut tulevat johtamaan yksinkertaistamiseen. Mutta ulkoinen tarkastaja on aina avuton, jos hän ei saa rahoitusasiakirjoja, tilikirjoja. Ja juuri tähän li- viittaamme omassa asiakirjassamme jopa kuuteen prosenttiin pyynnöstä ei voida vastata, koska asiakirjoja ei ole saatavilla. Toinen ongelma. Se liittyy talousarvion avustuksen. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että olette tukeneet tilintarkastustuomioistuimia kaikissa meidän pyrinnöissämme, joiden tarkoitus on nopeuttaa uutta lähestymistapaa. Eli sitä, että halutaan antaa uudella tavalla apua ei-EU valtioille. Tietenkään tilintarkastustuomioistuin ei vastusta tämän kaltaista avustamisen muotoa, mutta siihen liittyy useita erityisiä riskejä. Erityisesti riskit liittyvät siihen, että tällaisen avun, avun saajat ovat maita, joilla ei välttämättä ole demokraattista järjestelmää ainakaan täysimittaista sellaista, joissa korruptio jyllää. Joten meidän täytyy ottaa huomioon nämä riskit. Ja yksi suosituksistamme onkin se, että tulisi kehittää sellaisia mekanismeja, jotka tarjoaisivat tietyt vakuudet, takeet Euroopan kansalaisille takeet siitä, että meidän päätöksemme tehdään tiettyjä periaatteita ja standardeja noudattaen. On toinenkin suositus, joka liittyy niiden raporttien lukumäärään, tai pikemminkin siihen, että enemmän erityisraportteja tulisi laatia, jotka koskisivat muun muassa budjetin budjetista annettavaa tukea. Kertoisin, haluaisin kertoa teille, että juuri tällä hetkellä me tarkastelemme 11 erityisraporttia ja yksin tämän vuoden aikana meidän aikeemme on julkaista neljä erityisraporttia, joista kaksi liittyvät nimenomaan suoraan budjetti tukeen AKT- ja AKT-maihin. Ja kyse on myös kaukasukseen kohdistuvaan avustu, kohdistuvasta avustuksesta. Nämä raportit tulevat varmasti kiinnostamaan teitä, teidänkin valiokuntaan. Niissähän puhutaan nimenomaan siitä, miten suoraan budjettitukea voidaan parantaa. Kiitos. Ai niin, vielä yksi juttu jossa olitte, unohdin tämän. Tämä on tärkeää. Tämä on ehkä viimeinen esitykseni teille, hyvät kuulijat. Ja siksi haluaisinkin kiittää teitä kaikkia osoittamastanne kiinnostuksesta tätä alaa kohtaan. Olen toki tyytyväinen kuullessani, että teidän mielestänne kokoukset minun kanssani ovat olleet hyödyksi ja ihan sama juttu. Tältä puolelta minunkin mielestäni on ollut erittäin hyödyllistä täällä keskustella teidän kanssanne tuomioistumasta. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja nyt komission puheenvuoro eh, herra Haik. Kiitoksia puheenjohtaja. Palaisin tiettyihin näkökohtiin, jotka otettiin tässä esiin aivan ensiksi. Budjetointi. Tosiaankin äh, tällä hetkellä äh, olemme menneessä ohjelmassa ja meillä on äh, viisi tai kuusi ehdotusta budjetoinnista, jotka on kielletty valitettavasti. Nyt meillä on uudet, uusi rahoituskehys ja siellä ehdotetaan taas sen samaa, mutta sitä varten tarvitaan rahaa ja se pitää ottaa mukaan Euroopan unionin budjettiin, jotta voidaan se hoitaa näin. Komissio on aina kannattanut tällaista toimintamallia ja olemme samaa mieltä tässä asiassa parlamentinkin kanssa. Mitä tulee sitten ähm, näihin äh, hauraisiin valtioihin, niin esittelijä puhui äh, erityisjärjestelmistä niitä varten. Nyt meillä on olemassa tiettyjä järjestelmiä jo. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, että osa äh, on hoidettu ekon puitteissa ja osa voidaan todellakin toteuttaa tällä tavoin. Ja tällä hetkellä Olemme toimimassa Haitissa ja muualla, jossa tilanne on paha. Eli EKO on paljon joustavampi järjestelmä kuin me normaalien käytäntöjemme kautta. Ja on myös olemassa sellaisia järjestelmiä, joita käytetään kriisin tai kriisin jälkeisissä tilanteissa jotka voidaan käynnistää helpommin. Komissio käynnisti, otti käyttöön tiettyjä sääntöjä viime vuonna, joiden avulla voidaan tehdä päätöksiä ja saada menettelyjä, jotka ovat joustavampia, varsinkin silloin, silloin kun mennään nopeasti paikalle. Joskus valitetaan, että menettelyt ovat hitaita, mutta ei ole mitenkään itsestään selvää toimia näissä tilanteissa. Ei ole eh, eh, tiettyjä eh, rakenteita valmiina ja meillä on myös suuntaviivat olemassa budjettitukeen näille hauraille valtioille. On siis mahdollista tehdä tässä asiassa lisää työtä vielä. Tilintarkastustuomioistui kritisoi nimenomaan talousarviotukea, mutta muistuttaisin eh, siitä, että eh, nämä eh, kritiikin aiheet ovat muodollisia eivätkä kovinkaan merkittäviä. Tilintarkastustuomioistuin valitti sitä, että asioita ei ole dokumentoitu riittävästi, mutta talousarviotuki on hyvin tiukkaa yleensä ja todellakin me analysoimme hyvin tarkasti eri korvausolosuhteet ennen kuin myönnetään maalle talousarviotukea. Tarkastellaan, onko se siis mahdollista. Tosiaankin riskeistä puhuttiin äsken, herra Uskevich puhui riskeistä ja me teemme mm, töitä näiden riskimaiden kanssa. Jos riskiä ei olisi, silloin ei olisi myöskään EKR Eli täytyy pitää nämä kaksi asiaa mielessämme ja arvioida riskit suhteessa siihen, mitä aiotaan tehdä ja suhteessa tavoiteltuihin tavoitteisiin. Mitä tulee talousarviotukeen, niin mielestäni on hyvin tärkeää sanoa, että me emme tee töitä yksin. Mm, komissio tekee töitä tiukassa yhteistyössä muiden avunmyöntäjien kanssa ja myös jäsenvaltioiden kanssa teemme töitä myös kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kanssa. Olemme läheisessä yhteistyössä näiden tahojen kanssa. Mitä tulee kansainvälisiin järjestöihin, niin tosiaankin Tiettyjä heikkouksia on ollut. Tämä puitesopimus, joka meillä on YK kanssa, totta kai sitä kautta tilin tarkastustuomioistuin saa tietyt asiakirjat, mutta valitettavasti nämä asiakirjat eivät tulleet ajoissa ja se olikin ongelma mutta tämän jälkeen tätä sopimusta on muutettu ja uskoisin, että tämä valiokuntakin on selkeyttänyt näitä asioita virkamatkan yhteydessä. Ja nyt tämä meneillään oleva, meneillään oleva rahastokausi, siinä kansainväliset järjestöt antavat kaikki asiakirjat, joista, joita tarvitaan. Siinä suhteessa ei ongelmaa ole. Kiitän ja annan kollegalle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin halusin vain vahvistaa, että me tuemme tilintarkastustuomioistuinta. Kyllähän sen täytyy voida tehdä työnsä, kun puhutaan kansainvälisistä organisaatioista. Ja kun meidän tietoomme on kantautunut, että ongelma olisi, olemme aina puuttuneet asiaan tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Olemme pahoillamme tietysti siitä, jos tilintarkastustuomioistuimella ei ole pääsyä asiakirjoihin. Teemme jatkuvasti työtä YK-järjestelmän ja YK Brysselin edustajan kanssa täällä Brysselissä. Voidaanko me varmistaa sen, että viipeet esimerkiksi käännätys, käännättämisessä eivät toistuisi. Näinhän on aiemmin tapahtunut, ne usein johtuvat väärinkäsityksistä tai ovat pikkujuttuja. Olemme viime aikoina kehittäneet YK kanssa tekemämme yhteistyötä ja on tärkeää molemmille organisaatioille, olemmehan molemmat suuria organisaatioita. Ja viestintä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että he ymmärtävät, mitä me teemme ja tekevät, toimivat niiden sopimusten perusteella, joita meillä on. Rova Almeer. Wollte, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal die Bitte an die Haluaisin pyytää komissiota olemaan kaunistelematta talousarviotukiasiaa, koska keskusteluiden jälkeen Euroopan talous, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja luettuani asioita, niin, niin ei tässä nyt voida puhua enää pienistä muodollisista virheistä, vaan tässä on ihan kourin tuntuvia virheitä ja ongelmia ongelmia, jotka jo vuosia ovat kerääntyneet ja tilintarkastustuomioistuin on jo vuosia niihin kiinnittänyt huomiota. Joten tämä on asia, joka on ollut ongelma jo vuosia. Ja sen vuoksi minua nyt hieman eh, huolestuttaa se, että komissio puhuu vain pienistä pikkuvirheistä, koska ei se nyt eh, oikein pidä paikkaansa joten toivon, että komissio voisi nyt puhua talousarviotuesta eh, tavallaan niin, niin kuin asiat ovat ja käyttää oikeita sanoja. Toki kaikilla valtioilla on näitä ongelmia ja joillain valtioilla ehkäpä enemmän. Ja siitä syystä pyytäisin, että te ette ota tätä liian kevyesti, vaan otatte tämän kritiikin vakavasti. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi eh, Rova Ajala. Eh, Kiitoksia. Kyllä ymmärrän eh, komission vuorosanat ja myöskin kuuntelen Rova Almejeriä. Tosiaankin tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimen kanta oli mahdollisimman myönteinen todellisiin termin ajateltuna ajatellen, miten, mitä heijastelevat nämä tilit. Siellä oli tiettyjä varaumia, mutta kyseessä oli kuitenkin erittäin hyvä tilintarkastus ja aivan totta. Täällä on sellaisia näkökohtia, jotka huolestuttavat ja ne liittyvät myös tähän, äh, näihin asioihin, joita käsiteltiin äh, vuoropuhelussa. Äh, ja nyt Bonici ja Ruskevic lähtevät kumpikin pois ja olisi erittäin hyvä kuitenkin, että heille tulee hyvät seuraajat, jotta saadaan hyvää työtä taas uudestaan aikaiseksi, koska he auttavat kovasti. Ainahan tilintarkastustuomioistuimen kanta on tärkeä, mutta, mutta Eh, enemmänkin kuin kriittinen, se on ollut rakentava. Ja eh, vuoropuhelusta komission kanssa me mm, opimme myös paljon ja eh, aivan selvästi ollaan päästy eteenpäin siinä, että ollaan saatu aikaan sen, että kehitys tuki on tarpeeksi tehokasta riskimaissa e, ja sellaisissa maissa, jotka eivät ole riittävän vakaita. Ja samaan aikaan olemme tyytyväisiä siihen, että budjettivalvonta on suoritettu. Mutta nyt Halmeijerin esittämä huolestuminen. Tämä on kuitenkin sellainen asia, joka tulee tutuksi kansalaisille Erasmuksen ohella, ja tästä meidät tunnetaan. Siitä syystä meitä huolestuttaa, että yksityiskohdissakin aivan selvästi me voi, olisi tärkeää, että voisimme esittää ymmärrettävät ja avoimet tilit Niinpä toivon, että nämä kollegojen tarkistukset auttavat meitä vielä parantamaan tätä tekstiä ja myös keskustelut eh, komission kanssa voivat auttaa tätä. Ja eh, nyt kun pääsemme uuteen vaiheeseen uuden ulkosuhdehallinnon kanssa, me olemme tietenkin hiukan huolestuneita ennen kuin olemme saaneet käyttöön eh, parannetun valvontajärjestelmän ja eh, aivan eh, selvästi tässä eh, vaikuttaa uusi rakenne. Kiitoksia ja me jatkamme myöhemmin.